Cher kollega. Hyvät kollegat, huomenta kaikille. Tervetuloa meidän parlamenttien välisen tapaamisen jatkumoon valiokunnan tiimoilta. Tämä kytkeytyy tähän eurooppalaiseen parlamentaariseen viikkoon, jossa artiklan 13 mukaisesti, jossa on kyse budjetti sopimuksesta tai pikemminkin vakaudesta, konvergenssista ja talouden hallinnosta. Olemme tavanneet ja eurooppalaisen ohjausjakson tiimoilla valmistellaan huippukokousta. Sen takia me olemme kokoontuneet tänne jo eilen ja toissapäivänä tänään. Minä olen tämän sosiaali- ja työllisyysasian valiokunnan puheenjohtajana. Me kaikki kansallisissa parlamenteissa omaamme samat valiokunnat ja minä haluan sanoa, että meille on erittäin tärkeää, ellei keskeistä tämä sosiaalinen ulottuvuus tässä prosessissa, vaikka me tiedämme, että, että ensinnä on kyse toimivaltuuksista, jotka kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille, mutta kuitenkin niillä on vahva, vahva vaikutus sillä tavalla, että he ovat ihan suoraan yhteydessä kaikkiin eurooppalaisiin linjauksiin. Se on erittäin tärkeää ja sen takia me haluamme painottaa näitä meille kuuluvia kysymyksiä, koska olemme niin kiinteässä yhteydessä toinen toisiimme Euroopan parlamentissa. Kun tarkastellaan eurooppalaista ohjausjaksoa, niin se ensimmäisenä tulee mieleen talous- ja asianvaliokunta, sitten tulee työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunta, sen jälkeen talousasianvaliokunta, talous- ja rahasianvaliokunta ja talousarviovaliokunta. Nämä kolme valiokuntaa ovat ö, siinä keskiössä, kun me olemme asettaneet itselle talouspoliittisia tavoitteita. Minä haluan erittäin lämpimästi kiittää kansallisten parlamenttien edustajia heidän erittäin erittäin merkittävästä osallistumisestaan 12 hengen voimin ovat vastanneet kyselykaavakkeeseen. Ja on ihan selvää että tietenkin, että kaikki nämä asiakirjat ovat saatavilla nettisivuillamme, mutta ne voidaan myös jakaa paperimuodossa. Te löydätte ne myös nettisivuilta. Eli ne ovat hyvä viitekehys silloin, kun halutaan katsoa, mitä muualla tapahtuu. Haluaisin nyt aloittaa tämän aamun ensimmäisen kokousosion, koska me olemme tälle aamulle valinneet työtavan siksi, että jakaannumme kahteen työosaan. Ensimmäisessä osassa käsittelemme talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta. Se huolestuttaa meitä suuresti. Minä olin erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi ensiksi teidät Kreikan työllisyys- ja sosiaaliasian ja sosiaaliturvaministerin tänne tervetulleeksi Janis Frutsis. Mehän olemme melkein ystäviä jo, mutta nyt on jälleen mainio tilaisuus syventää yhteistyötä ja se on varsin ilahduttavaa. Toivotan myös tervetulleeksi herra Krimastinoksen, joka on Kreikan parlamentin pysyvän sosiaaliasianvaliokunnan puheenjohtaja. Hän todella tuntee hyvin tämän meidän rakennuksemme, koska hän tuli viime vuonna kertomaan meille, mihin toimenpiteisiin Kreikassa oli ryhdytty taistelussa nuorisotyöttömyyttä vastaan. Haluan sanoa, että Daniel Ohua, joka, vastas, joka on Eurooppaisen valiokunnan puheenjohtaja Ranskan kansalliskokouksesta, hän tulee myös tänne elävöittämään keskusteluamme. Ennen kuin annan puheenvuoron puhemies Kremastinokselle, puheenjohtaja Kremastinokselle, minä haluaisin vähän pohjustaa tätä meidän keskusteluamme. Euroopan parlamentti, jos muistatte, on ottanut käsiteltäväkseen tämän talous- ja rahaliiton sosiaalisen ulottuvuuden hiukan omaksi asiakseen. Puheenjohtaja Van Rampöy oli laatinut huippukokousta varten oman selontekonsa tiekartaksi ja hän painotti neljää ulottuvuutta, jotka hän itse oli paikantanut, joiden avulla päästään todelliseen talous- ja rahaliittoon. Hän mainitsi budjettikysymykset, rahoituskysymykset, demokratiakysymyksen ja neljäs nyt ei ihan juuri tule mieleen. Meistä vaikutti siltä, että piti korostaa viidennen ulottuvuudenkin mukaanottamusta. Ei se ole mikään Marsista ulkoavaruudesta tullut, vaan se on talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus. Me, meillähän on Euro- huippukokous tulossa. Ja me, yli vuosi sitten, jo yli vuoden ajan me olemme vyötän vaikuttaneet siihen, miten Euroopan parlamentti ilmoittaa kantansa ja me pyysimme aivan yksiselitteisesti, että tämä viides ulottuvuus myös huomioitaisiin tämän aloitteen jälkeen, jolle saatiin voimakasta tukea myös talon ulkopuolelta, niin lopultakin Eurooppa-neuvosto antoi komissiolle valtuudet laatia tämän suuntaisia ehdotuksia. Komissio antoi oman tiedotteensa viime vuoden puolivälissä – ja otti esille asian, joka voisi olla tämä sosiaalinen ulottuvuus. Sen takia Euroopan parlamenttina parlamentissa me teimme aloit, oma-aloitemietinnön ja tässä valiokunnassa siitä lähdettiin käsittelemään. Tämä, tämä päätöslauselma sai hyvin laajan tuen taakseen koska siitä äänestettiin 387 puolesta 34 vastaan ja 58 tyhjää. Tässä tekstissä me olimme sitä mieltä, että komission tiedote oli jollakin jossain mielessä ensimmäinen vaihe, mutta vain ensimmäinen vaihe, kun lähdetään rakentamaan tätä todellista talous- ja rahaliittoa kaikkine ulottuvuuksine. Niin, mutta minä haluan sanoa teille, että toissijaisuusperiaate säätelee näitä meidän asioitamme aika vahvasti, mutta me huomautimme, että sosiaalilausekkeen soveltaminen oli mielestämme elintärkeää, koska sosiaalikysymykset pitää asettaa eurooppalaisen integraation keskiön ja ne pitää kytkeä myös kaikkiin aloitteisiin järjestelmällisesti. Artikla 9 Lissabonin sopimuksesta valitettavasti aika usein unohtuu. Me emme saa unohtaa sitä, että työttömyys EU-ssa koskettaa Äh, hälyttävän suurta joukkoa, yli 26 miljoonaa työtöntä ja 24,5 prosenttia Euroopasta on köyhyysrajan uhan on köyhyysrajan ja sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla. Meillä on takaraja 2020, meillä on myös ohjelma 2020, meillä on velvoitteet. Tässä nyt ihan <clears throat> sivulauseena haluan sanoa, että tuntuu siltä, että komissiolla on aikomuksena ennen mandaattinsa loppua tarkistaa tätä EU 2020 strategiansa ja ehkä silloin voisi kyseenalaistaa tämän foorumin olemassaoloa, foorumin, jolla taistellaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Meistä se ei ole ainoastaan ihan tavallaan epäkelpo, mutta se ei kuule, se ei tälle valiokunnalle kuulu lähteä ohjaamaan jonkun EU 2020-strategian uudelleen tarkastelua. Se on seuraavan komission tehtävä keskustella siitä uuden parlamentin kanssa, lähteä siitä keskustelemaan ja viemään sitä eteenpäin. Tulen nyt takaisin parlamentin reaktion tähän komission tiedotteeseen. Me olemme ihan yksimielisesti ehdottaneet, että että meillä on suunnattomasti <clears throat> sosiaalikysymyksiä sen valtioissa. Asiantuntijat ovat perehtyneet myös tähän lausekkeeseen ja tuntuu, että tämä komission tiedonannon tärkein anti oli tämä, ja puhutaan myös tulostauluja sen indikaattoreista, jotka puhuvat sosiaalisesta eriytymisestä. Nämä ovat kaikki keskeisen tärkeitä, koska tämä tulostaulun pitää saada täydennystä menettelytavoista – Mm, niistä huomioista ja seuraamuksista, jotka johtuvat makrotalouden epätasapainoista. Ja meidän mielestä komission tulisi käyttää sitä silloin, kun se laatii kokonaisvaltaisen kertomuksensa työllisyydestä. Nämä indikaattorit ovat sen sorttisia, että meidän pitää ottaa huomioon myös mm, muut ulottuvuudet. Näiden indikaattoreiden avulla pitää pystyä mittaamaan nuorisotyöttömyyttä. Samalla pitää ottaa huomioon 30 vuoden ikäpyraja, niin kuin parlamentti on jo ilmaissut. Sen jo aikaisemmin, kun puhutaan nuorisotakuusta, me toivomme, että näiden viiden indikaattorin lisäksi, jotka komissio on ehdottanut, muita indikaattoreita voitaisiin lisätä. Tiedän toki, että ei pidä tässä nyt lähteä mitään joulukuusta koristelemaan, mutta me, meidän pitää ajatella lasten köyhyyttä ja uhkaavaa köyhyysrajaa ja myös painottaa pääsyä terveydenhuollon piiriin. Kolmanneksi kysymys asunnottomien järkyttävästä ilmiöstä. Neljäs kohta on, on ihmisarvoinen kun kelvollinen työ. Ja ne pitäisi myös ottaa huomioon, jotta voidaan todella hahmottaa sosiaalinen tilanne ja millaiseksi me sen haluamme. Meidän pitää ottaa nämä indikaattorit huomioon, mutta minä korostan erityisesti sitä, jos me haluamme antaa elämää vuoropuhelulle, niin työmarkkinaosapuolten pitää olla kummankin osapuolen mukana näiden tekijöiden määrittämisessä. Me haluaisimme, että neuvosto määrittelisi ne mm, nämä indikaattorit työllisyydestä ja sosiaalisesta tilanteesta. Se olisi jonkinlainen perusta sosiaaliturvalle, joka kattaisi koko EUn alueen. Tämä käsite on meille keskeisen tärkeä. Ja me vetoamme siihen, että käytettäisiin EUn budjettia optimaalisesti, jotta voitaisiin kehittää tätä emun sosiaalista ulottuvuutta ja me korostamme myös vapaaehtoista liikkuvuutta työntekijöille. Toki on elementtejä, asioita, joista keskustellaan jo nyt, ja niissä joskus mielipidet törmäävät rajusti yhteen. Mutta öö, mehän äänestämme, mutta me haluamme keskustella todella vilkkaasti, niin kuin jo sanoin. Ja tässä on kyse kahdesta elementistä. Ensimmäinen on se, että sen jälkeen kun me olemme määritelleet nämä indikaattorit, me olemme sitä mieltä, että meillä pitäisi olla joku pakottava voima. Öö, erityissuosituksissa maakohtaisesti, joita voitaisiin lähteä työstämään. Tämä on ensimmäinen keskustelun elementti. Toisiksi me, jotkut meistä ajattelevat, että meillä olisi tämmöinen vuorovaikutus taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden välillä suuntaan tai toiseen, niin meidän täytyy asemoida keskustella, keskustelu sillä tavalla, että emme saa lähteä epätasapainottamaan sitä. EU:ssa, mutta täytyy saada se myös tasapainoiseksi euroalueella. Lukuisia ehdotuksia on pöydällä, mutta yksi koskettaa ihan suoraan tämän valiokunnan jäseniä. Kysymys on siitä, miten me lähdemme luomaan jonkinlaista turvaverkkoa sosiaaliturvalle saadaksemme minimityöttömyyden jotenkuten aikaan todellisuudeksi heinäkuun kahdeksas viime vuonna minä jo puhuin teille, että katsokaa kaikki kuulemistilaisuutta, joka myös nauhoitettiin verkkoon. Se oli erittäin hyvä pohja keskustelulle. On myös tehty tutkimus mekanismien tarjoamasta lisäarvosta. Nämä saadaan julkistettua tämän tutkimuksen työn tulokset 12.13. helmikuuta tänä vuonna. Ekon valiokunta tässä parlamentissa ja tämä valiokunta tulevat pyytämään talous- ja sosiaalian komitealta, että se ottaisi käsiteltäväksi, niin kuin Jacques Delors aikoinaan sanoi talous- ja sosiaalikomitealle, että se lähtisi käsittelemään tätä Val prosessia. Me aiomme kääntyä talous- ja sosiaalikomitean puoleen, jotta sieltä saisimme heidän panoksensa siihen ei miten, mitä yhteiskunnallisen vuoropuhelun sisällön pitäisi olla, vaan minkälaisen muodon se saisi, minkälainen tap, keskustelutapa tulisi tälle eurooppalaiselle ohjausjaksolle. Tästä on puhuttu jo iät ja ajat. Täytyy vahvistaa yhteiskunnallista vuoropuhelua. Tästä on puhuttu iät ja ajat, mutta kun mitään ei näytä ilmaantuvan uutta, niin sen takia minä vetoan tähän uudestaan, jotta saisimme uusia tuoreita ehdotuksia. Anteeksi, että puhuin taas näin vuolaasti, mutta kuten monet tietävät, tämä on niin, niin, niin tärkeä sydän sydämen asia meille. Ja mielestäni vuoropuhelu kansallisten parlamenttien edustajien kanssa on todella välttämätön keskeistä, kun lähdetään jakamaan toimivaltuuksia. Nyt minulla on suuri kunnia antaa puheenvuoro Dimitris Krematinokselle. Hän, annan hänelle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Hän on valiokunnan puheenjohtaja Kreikan parlamentista. Hyvä puheenjohtaja, Teillä on nyt viisi minuuttia käytettävissänne, jotta voitte alustaa tämän keskustelun. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen todella iloinen siitä, että minulla on tilaisuus johtaa tätä kokousta teidän kanssanne, rouva Beres. Aiheet, joita käsittelemme, ovat todella mielenkiintoisia. Kyse on kriisin sosiaalisista vaikutuksista, seurauksista. Ja tässä vieressäni istuu meidän sosiaali- ja työministerimme, joka todella mm, pyrkii tekemään kaikkeensa parantaakseen maani tilannetta. Meillähän työttömyys on valtava ongelma ja ministeri tekee kaikkensa parantaakseen tätä tilannetta. Ja ponnistelut ovat todella merkittäviä. Eilisessäkin istunnossa äh, näkyy tällainen jakolinja pohjoisen ja etelän välillä. Etelässä työttömyys on erityisen korkealla. Meillähän työttömyys on jo noussut 27 äh, prosenttiin. Ähm, kolmannes nuoristamme on työmarkkinoiden ulkopuolella ja puolet kotitalouksista on jo menettänyt äh, asuntonsa ja loputkin joutuvat maksamaan yhä kovempia veroja asumisestaan. Hinnat nousevat ja samalla sitten Ähm, tulkit huomauttavat, että täällä on nyt toinen mikrofoni päällä ja se häiritsee tätä tulkkausta suuresti. No, joka tapauksessa katsomme, että työttömyys voidaan saada poistumaan, kun saadaan aikaan kasvua. There is no translation. There Salissa on toinen äh, mikrofoni nyt päällä. Se tulee sulkea ja vasta siinä vaiheessa tulkkaus voi jatkua, toteaa herra Maan. Voidaanko testata? Thomas Mann, tu va bien? Okei. Okay. Alles in Ordnung? Nein, ah, das geht nicht. Ce sont deux microphones maintenant. Kaksi mikrofonia on auki. Ja sen takia ei pystytä saamaan kunnon tulkkausta, Saksan kopista ainakaan. Minä en ainakaan täältä näe toista mikrofonia avoimena. Kukaan jättänyt mikrofoninsa auki. Pyydämme kaikkia sulkemaan mikrofoninsa, paitsi puhujan. No niin, aloitetaan uudestaan. Uusi yritys. Και πάλι θα επαναλάβω τα ίδια. Ε, δεν ξέρω. It's okay. It's okay. Από ποιο σημείο δεν έχετε ακούσει, από την αρχή ή από τώρα. Από τώρα. No niin, voisinko minä nyt jatkaa? Lavo λοιπόν τα ίδια κατά ανάγκη. No, pitäisikö tässä nyt toistaa vielä kaikki alusta? No totean kuitenkin, että ero pohjoisen ja etelän välillä on merkittävä ja kolmannes kreikkalaisista on jo köyhyysrajan alapuolella ja yhä useammat menettävät kotinsa ja työttömyys on noussut tässä jo 27 prosenttiin ja jopa puolet nuoristamme on työttömiä. Monet perheet eivät enää voi pitää kiinni omista kodeistaan. Hinnat nousevat, palkat laskevat, kulutushyödykkeiden hinnat ovat todella korkeat ja samalla sitten jatkuvasti puhutaan kasvusta. Puhutaan kasvusta ja todetaan, että kunhan saadaan aikaan talouskasvua, koko tilanne tulee paranemaan ja sitten verojakin voidaan taas alentaa ja hinnatkin sopeutuvat jälleen uuteen tilanteeseen. Mutta miten me kasvua saamme aikaan? pankkijärjestelmämme ei pysty lainoittamaan pk-yrityksiä. Ja etelä-eurooppalaiset pankit ovat tällä hetkellä erittäin heikkoja. Ne eivät todella pysty lainoittamaan yrityksiä. Erityisen suuria ongelmia tässä on juuri kreikkalaisilla pankeilla. Entäpä se sitten tuo paljon puhuttu kasvu? Kun kaikesta leikataan, niin mistä ihmeestä investointeja saadaan maahamme. Ja tämä koskee paitsi eteläisen Euroopan maita, itse asiassa koko Eurooppaa. Ja me tunnemme nyt olemamme ikään kuin kolmannen maailman maa. Kun puhutaan kasvusta, tukea on saatu muualla. Ajatellaan nyt vaikkapa Saksaa. Saksassahan sosiaalidemokraatit, jotka nyt ovat osana hallituskoalitiota, totesivat, että tarvittaisiin jonkun tyyppinen ikään kuin Marshall-apusuunnitelma, niin kuin Saksa sai aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen, kun kaikki oli hajalla ja näin se jälleen sitten pystyi pääsemään kasvun tielle tämän saamansa tuen avulla. Ja kyllä tuota tilannetta tuolloin voi nyt verrata e, erityisesti Kreikan tilanteeseen tänä päivänä. En sano tätä nyt siksi, että itse olen kreikkalainen ja vieressäni oleva ministeri on kreikkalainen, vaan siksi, että Kreikka tästä kriisistä nyt on kaikkein pahiten kärsinyt ajatellaan vaikkapa äh, matkailua, ei meillä ole sellaista infrastruktuuria, että voisimme kaksin tai kolminkertaistaa esimerkiksi matkailijoiden määrän maahamme ja sitten saada aikaan kasvua tätä kautta. Ei, ensin tarvitaan äh, parempaa infrastruktuuria. Tarvitaan, onhan me, no niin, onhan meillä ihana ilmasto ja kaunis meri ja Äh, ihanat rannat, mutta me tarvitsemme esimerkiksi paremmat äh, satamainfrastruktuurit ja lisää laivaliikennettä, jotta ihmiset pääsevät sinne paikan päälle. Äh, eli tässä kyllä tarvitaan hyvin paljon yksinkertaisia ratkaisuja, ei ole tarjolla. Mm, sama koskee tietenkin muitakin sektoreita, vaikkapa karjan kasvatusta tai vaikkapa tuulienergiaa. No, Egeanmerellä meillä on hyvin voimakkaita tuulia, yli kuusi tai seitsemän boforia, eli kyllä tuulivoimaa voitaisiin valjastaa käyttöön energian tuottamiseksi. Mutta tätä varten tarvitaan merkittäviä ponnisteluja ja nämä ponnistelut edellyttävät tietenkin investointeja, tukea ja myös aikaa. No tässä nyt oli joitain esimerkkejä siitä mitä voitaisiin tehdä. Ja en tietenkään nyt halua käyttää liikaa aikaanne. Nyt antaisin puheenvuoron työministerillemme, joka sitten valaisee teille Kreikan tilannetta. Kiitos. Arvoisa ministeri, annan teille puheenvuoron Kreikan puheenjohtajakauden nimissä. Olen iloinen, että olette täällä kanssamme. Ihan vain sen takia toivottavasti, että mitä viesti nyt voi tarjota te olette nyt puheenjohtajakauden vetäjä, tämä sosiaalinen ulottuvuuskysymys talous- ja rahaliitossa, jotta sitä voitaisiin käsitellä hyvin teidän puheenjohtajakauden aikana, ohjausjakson aikana. Se on aika erikoisluonteinen, kun jos, jos otamme huomioon viime joulukuun huippukokouksen loppupäätelmät ja tulossa on myös parlamenttivaalit, joten tämä on hyvin mielenkiintoinen jakso, joka meillä on avautumassa. Eli silloin ei missään nimessä saa jättää tätä aihetta unoholaan. Eli todella ottaisitte käsiteltäväksi tämän aiheen ja teidän puheenjohtajakauden aikana, ne tämän ohjausjakson aikana todella täyttäisitte tehtävän. Kiitos. Κυρία Πρόεδρε, Kirja Μπερές, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής... työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Tämä on minulle erityinen ilo, että voin olla täällä paikalla tänään ja edustaa maatani työllisyysasioista vastaavana ministerinä. Tiedän, että ministerinä minulla on tässä suuri vastuu. Meidän todellakin täytyy olla suuntaa antavassa roolissa näissä asioissa tulevaisuudessa. Tiedän, että te olette yksi tärkeimmistä valiokunnista Euroopan unionin parlamentissa. Te olette todellakin avainasemassa eurooppalaisen vuoropuhelun kannalta. Te käsittelette täällä hyvin ratkaisevia asioita ja ja juuri tällä toimikaudella, kun Euroopan varit lähestyvät, niin olette saaneet todellakin paljon aikaan, olette todellakin saaneet positiivisia asioita aikaan tästä kriisistä huolimatta. Nyt haluaisin käsitellä näitä kysymyksiä, jotka puheenjohtaja otti esille. Nyt eletään todellakin tärkeää vaihetta ja me Kreikassa tilanteesta huolimatta pyrimme saavuttamaan yhteisiä tavoitteita ja toteuttaa yhteisiä visioitamme. Toivomme, että Kreikka puheenjohtajana tulee olemaan positiivinen puheenjohtaja. Toivomme, että teidän tukenne avulla voimme saavuttaa yhteiset tavoitteet tämän puheenjohtajakauden loppuun mennessä. Tietyissä tavoitteissa se on tietysti vaikea niitä toteuttaa joskus, koska meillä on tietysti avoimia kysymyksiä, jotka siirtyvät meille puheenjohtajan tehtäväksi. Mutta toivottavasti joitakin asioita saadaan nyt lopullisesti ratkaistua meidän kaudellamme. Siinä teidän ne on tietysti myös ratkaiseva osa. Täytyy pitää kiinni siitä, että meidän täytyy ratkaista tärkeitä uusia haasteita Euroopassa. Kriisin vuoksi olemme joutuneet kohtaamaan asioita, jotka todellakin vaativat päättäväistä ja välitöntä toimintaa. On viisi vuotta sitten nimittäin osoittautuu, että oli ristiriita talouspoliittisessa kurssissamme ei pystytty pitämään kiinni sosiaalisesta markkinataloudesta eikä eurooppalaisesta sosiaalisesta mallista. Kriisi paljasti rakenteellisia heikkouksia eri tasoilla EU:ssa. Ja nyt siihen täytyy meidän reagoida siellä, missä nämä puutteet ovat tulleet näkyviksi. Tähän tiedätte, että Euroopan unioni toteuttaa jo viidettä vuotta 2020-strategiaa. Tässä kyse on älykkäästä kestävästä kasvusta. Näin pyritään tukemaan integraatiota ja työpaikkojen luomista. Tämä 2020-strategia on tärkeä kriisivoittamistrategia. Toisaalta täytyy pyrkiä parantamaan eurooppalaisen kasvumallin heikkouksia. Toisaalta täytyy luoda tarvittavat edellytykset sille, että strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että viime kuukausina on ollut rohkaisevia kehityskulkuja, kun ajatellaan käännettä taloustilanteessa. Ensimmäisellä neljänneksellä 2013 niin siitä lähtien on kasvua jälleen ollut Euroopassa ja meillä on viitteitä siitä, että kasvu olisi nyt pysyvällä raiteella. Se on todella rohkaisevaa. Käänne talon tilanteessa on kuitenkin edelleen sellainen, että se ei ole jakautunut tasesti eri jäsenvaltioihin. Ja ehkä nyt on liian aikaista tehdä sitä johtopäätöstä, että kyse olisi nyt siitä, että meillä olisi vakaata kasvua ja että se pysyisi yllä seuraavat vuodet. Mutta voimme tehdä sen johtopäätöksen, että ensimmäistä kertaa nyt eurooppalainen talous näyttää positiivisia merkkejä. Nyt käsittelen tilannetta omassa maassani, Kreikassa. Kuten Euroopassakin, meillä on ensimmäiset merkit, positiiviset merkit tilanteessa todettu. Meillä on surullinen etuoikeus siihen, että meillä on korkein työttömyysaste Kreikassa, mutta nyt paheneminen on tasoittunut. Ja nyt tulevina kuukausina odotamme ja kansainväliset järjestöt ja omatkin laskelmamme osoittavat, että nyt sitten työllisyys olisi ensimmäistä kertaa pienenemässä 2014. Se johtuu siitä, että olemme tehneet oikeita rakennemuutoksia viime kuukausina ja vuosina. Ja Kreikasta voidaan nyt todeta, että näiden uudistusten myötä ja uudistusten myötä on siis pystytty luomaan perustat muutokselle. Lama on ollut pitkä, mutta silti olemme tehneet rakennemuutoksia, saattaneet niitä matkaan ja OECD sanoo, että Kreikka on nyt ensimmäisellä sijalla, jos puhutaan rakennevarojen käytöstä. Ja nyt onkin jo tuloksia nähtävissä. Kaikkien selvitysten mukaan olemme jo pystyneet parantamaan kilpailukykyämme. Ja myöskin ulkomaankauppataseessa on ollut merkittävää parannusta. Ja nyt voidaan myöskin Meillä on nyt perusylijäämä budjetissa, budjetissa tällä hetkellä ja sitä olisi moni pitänyt täysin mahdottomana aiemmin. Mutta mehän tarvitsemme kasvua tukevia uudistuksia, tarvitsemme kasvutoimia. Ja meidän täytyy pitää kiinni Eurooppa 2020 strategiasta. Ja on kovin tärkeää, että nyt nykyisessäkin tilanteessa tartumme tärkeisimpiin haasteisiin pyrimme saamaan talouden vakautta, mutta että samaan aikaan pyrimme saavuttamaan työpaikkojen luomista ja sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta. Vaikka positiivisia kehityskulkuja onkin, niin silti täytyy todeta, että työmarkkinat eh, reagoivat viiveellä eh, muun reaalitalouden muutokseen, esimerkiksi BKT-muutokseen. Ja odotamme nyt että vähittäin alkaa syntymään uusia työpaikkoja. Työttömyys on kuitenkin edelleen kovin korkealla tasolla ja työllisyysaste on vielä pienentynyt, vaikka työmarkkinat ovatkin vakaantuneet. 2015 vuoteen mennessä odotamme työllisyyden vientä pienenemistä. EU-ssa 10,7 euroalueella 11,8 prosenttia. Mutta tilanteen parantamiseksi tarvitsemme päättäväisyyttä ja visioita, että yhdessä sovittu politiikka myös toteutetaan. Keskiössä on tämä talouden käänne, työpaikkojen luominen, mutta myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantaminen. Kreikka tulee neuvoston puheenjohtajaksi tärkeänä ajankohtana. Kyse on ratkaisevista sosiaalista, poliittisista ja taloudellisista kysymyksistä. Tietysti tämä on myös Euroopan vaalien vuosi. Sitten lokakuussa tulee vir- astuu virkansa uusi komissio ja myöskin nimetään uusi neuvoston puheenjohtaja. myös taloudessa ja sosia- sosiaalipolitiikassa tulee tärkeitä uudistuksia esille. Tietysti uudistuksiin lähde, lähde, lähdettiin viiveellä. Meillä oli kuitenkin kova hinta makset, maksettavana. Tietysti suuri työttömyys vähentää sosiaalisia ongelmia. Ja sisämarkkinoiden kysyntäkin on vähentynyt ja se on haitallista kasvupotentiaalin hyödyntämisen kannalta. Se johtaa sitten sosiaaliseen syrjäytymiseen ja epätasa-arvoon. Sen kiireellisempää onkin, että talouden ja talous- ja valuuttaunionin sosiaalinen kuluttavuus otetaan huomioon. Juuri nyt eh, ei voida unohtaa sitä, mitä strategi- Eurooppa 2020 strategiassa sanotaan, koska tässä on kyse meidän suhteellisesta kilpailuedustamme ja yhtä aikaa yhteiskuntasopimuksesta, joka on huolehtinut poliittisesta vakaudesta ja siitä, että miten Eurooppa pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Yhteiset toimet täytyykin koordinoida optimaalisesti neuvoston, komission ja parlamentin kesken huolehtia siitä, että työllisyyttä voidaan pitää yllä ja että sosiaaliset ongelmat voidaan voittaa, koska muuten tulee se vaara, että erot jäsenvaltioiden välillä kasvavat yhä edelleen. Tehän tiedätte, että että tarvitsemme todellakin työllisyystilanteen parantamista, se on välttämätöntä. Ja tilannetta täytyy seurata tarkasti, jotta todellakin voidaan huomata nämä liialliset erot ja puuttua niihin ajoissa. Valuutta- ja talousunionissa on luotu uusia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tehdä nopeita ja päättäväisiä sopeutuksia. Meillä on myös neuvoston päätös, jossa pyritään saman samanlaiset menettelyt käyttöön myös sosiaalialalle. Siihen kuuluu tämä varhaisvaroitusmekanismi. Se on hyvin tärkeää talous- ja valuuttaunionin toteuttamisessa, että kehityskulut voidaan tunnistaa tarpeeksi ajoissa että niihin voidaan puuttua ajoissa. Kehityskulut, jotka ovat tietysti myös tärkeitä talous- ja rahoitusvakauden kannalta talous- ja valuuttaunionissa, koko EU:ssa ja myöskin sosiaalisen markkinatalouden kannalta. Joulukuun työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvoston jälkeen eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson otettiin myös sosiaalipolitiikan sosiaalinen indikaattorit ja meillä on nyt tavoitteena se, että nämä päätökset nyt toteutetaan myös käytännössä. Niin, oliko minulla vielä aikaa? Ei. Jaha, puheaikani onkin jo lopussa. Haluaisimme tehdä tästä myös prioriteetin, ja Rova Pereshän tästä puhuikin jo. Mutta näiden ylimääräisten tai lisää sosiaaliindikaattorin puolesta me olemme kovasti. Ja kuten Arva Beres otti esille, niin on myös demograafisia indikaattoreita, esimerkiksi että syntyvyys laskee. Ja haluaisin sanoa komissiolle vielä, että se todellakin kuuluu meidän prioriteetteihin ja sen haluan tälle valiokunnalle sanoa. Ja haluamme toteuttaa jo Kreikan puheenjohtajakauden aikana. Kiitos paljon ministeri tästä hyvästä tilanneselvennyksestä Kreikasta. Ja erittäin hyvä, että teidän puheenjohtajakauden aikana otetaan esille näin alkumetreillä jo tämä EMUn talou- sosiaalinen ulottuvuus. Kansallisille parlamenteille me olemme lähettäneet pyynnön tulla tänne. Daniel Orua tulee Ranskan kansalliskokouksesta. Hän edustaa eurooppaisia valiokuntaa puheenjohtajana. Hän on sitoutunut tähän kysymykseen. Hän on lupautunut tulemaan tänne kertomaan itse ja antamaan oman panoksensa tähän asiakokonaisuuteen. Annan hänelle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. La Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvät ministerit, hyvät kollegat. Siksi haluan kertoa, kuinka iloinen olen voidessani olla täällä tänään. Tämä parlamenttien välinen kokous on hyvä keino edistää mielipiteiden vaihtoa meidän kesken voimme esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Voimme esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle. Joitakin asioita on jo otettu esille. Mutta kuitenkin haluaisin jotenkin palata niihin. Ensiksi pitää vahvistaa EUn sosiaalista ulottuvuutta Euroopan vaalien alla. Pitäisi ehkä Eihän se ole mikään kysymys, se on itsestäänselvyys. Jos ajattelemme kriisiä, joka alkoi vuonna 2008, EMU on vahvistanut koordinointimekanismejaan, budjettivalvontaansa, makroekonomian talousta eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Mutta mitä kansalaiset voivat tästä kaikesta ymmärtää, mitä me täällä teemme, paitsi että he kärsivät ja heillä on työllisyysongelmia? Tässä mielessä jos me haluamme laadit, määritellä aloitteita sosiaaliselle ulottuvuudelle emussa ainut tapa, että sitä voisi kansalaiset lukea, niin se pitäisi tehdä todella selkeäksi. Luvut ovat täällä vajaa neljännes. Euroopan väestöstä on kouhuusuhan alla. Jopa Saksassa uhka leijuu siellä koko ajan. Saksassa on köyhää väestöä, työn, köyhiä työntekijöitä on yhä enemmän. Se unohtuu aika usein, en palaa siihen, mitä eilen täysistunnossa sanottiin. Yksi viidestä nuoresta, yksi, joka viides eurooppalainen nuori on vailla työtä. ei tämä ole vain Kreikan, Espanjan ja Portugalin ongelma. Mutta ne maat, jotka jotka ovat ottaneet käyttöönsä sopeuttamisohjelmaan Espanja ja Portugali, ovat myös yhä köyhyystilanteessa, joka on vain kasvanut. Siis jos valtio voi paremmin, niin se tarkoittaa, että väestö voi paremmin. Kaikki se politiikka, joka ei paranna kriisinkin kielteisiä vaikutuksia, vaikka tiedetään, että Troikka on pakottanut joitakin toimenpiteitä, niin IMFkin on sanonut, että joskus liian nopeasti. Jos ei ole Euroopalta ö, työllisyys- ja sosiaaliinvestointipolitiikkaa, niin ei kukaan meitä enää usko, vaikka me sosiaalinen Eurooppa on tullut aivan ehdottoman tärkeäksi, välttämäksi, kiertämättömäksi tekijäksi, vaikka sitä on joskus vähän vaikea hahmottaa. Meidän täytyy nyt kiireellisesti todistaa kansalaisemme, että teemme työtä heidän hyväksi, olemme heidän palveluksessaan, emme ole vain rahamarkkinoiden äh, itsekyyden palveluksessa. Komissaari Andor, niin kuin te rouva puheenjohtaja sanoitte, hyvin on yrittänyt antaa vahvaa impulssia, päättäväisyyttä tälle uudelle linjaukselle, mutta nyt pitää antaa lihaa luiden ympärille paikallisella tasolla. Jo lokakuun alussa komissio vahvisti koordinaation vahvistamisen merkittävyyttä sosiaali- ja, sosiaalisen valvonnan lisäämistä emun toiminnassa. Talous- ja rahaliitto tehokkaana, sillä voi olla ö, sosiaalisia seuraamuksia, mutta ne ovat olleet aika tiukkoja tähän mennessä. Kolme asiaa. Tiivimpää valvontaa sosiaalipolitiikan val- valvonnassa. Meidän pitää hyötyä solidaarisuuspotentiaalista, jossa, jota löytyy EU-budjetista, lisätä ammatillista liikkuvuutta, pitää myös lisätä kansallista ö, työmarkkinaosapuolten mm, keskustelua, kun puhutaan uusten tulostaulujen luomisesta, että voimme paremmin paikantaa ja aikaisemmin suuret yhteiskunnalliset ongelmat ja työllisyysongelmat eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Sekin on tuotu hyvin esille. Viisi indikaattoria on otettu, jotka paremmin ilmentävät makrotalouden epätasapainon sosiaalisia seurauksia. Komissa on ehdottanut yhteenvedossa että pitäisi saada hälytysmekanismi pitää myös analysoida työllisyystilannetta ja sosiaalitila, sosiaalista tilannetta kyseisissä maissa. Meillä on myös työllisyys- ja sosiaalipolitiikan yhteistoimintasopimus ohjausjaksolla esijäsenvaltioissa. On tietysti selvää, että kun katsot, tarkastellaan Kreikan tilannetta, niin monilla kreikkalaisilla ei enää ole mitään pääsyä sosiaaliturvan piiriin. Meidän pitäisi kyllä tajuta se meidän eikä vain kreikkalaisten ja pohtia, miksi näin on käynyt ei tässä nyt pidä lähteä ottamaan takapakkia, niin kuin marraskuussa tapahtui, kun parlamentti hyväksyi vähemmän kunnianhimoisen päätöslauselman – kuin mitä alun perin ehdotti komissio, eikä tämä ole nyt teidän virhenne todella. Taistelitte kyllä sen hampain kunnianhimoisen päätöslauselman puolesta. Te halusitte sanoa, että välttämätön tasapainottaminen talous- ja sosiaalipolitiikan välillä, että voitaisiin ottaa realiteetit eri maissa, ei ainoastaan makrotalouden tasolla, vaan sosiaalisessa tilanteessa. Tämä on elintärkeää euroalueen tulevaisuuden kannalta. Olen ihan tismalleen samaa mieltä kanssanne. Eli var, varmasti monet kansalliset parlamentit ovat samaa mieltä, mutta valitettavasti päätöslauselma hyväksyttiin. Ja jo, eh, se on vähän heikko siinä mielessä, että siinä ei enää mainita niistä säästötoimenpiteistä. Myös poistettiin kohta, jossa valitettiin, että arviointi ää, eh, makrotalouden epätasapainon seurasvaikutuksista ei ole välttämättä niin tärkeää. Ja se johtaa valtioiden Ää, keskinäiseen riippuvuuteen. Euroopan komissio on ehdottanut tulostaulua, kun taas alkuperäisessä sanottiin, että se oli riittämätön. Valitettavasti on poistettu myös sosiaalinen polkumyynti on poistettu sieltä, kun taas joulukuussa komissio halusi saada tämän mukaan emuun. Tämä on valitettavaa tämä takapakki. Tämä on kielteistä kansalaisten silmissä, mutta kuitenkin pitää myös huomata myönteiset asiat. Parlamentti on lisä, halunnut lisäindikaattoreita tulostaulun huomenna kansalliskokouksessa kokouksessa keskustelemme näistä uusista indikaattoreista Ranskassa miten ne kytketään Ranskan valtion toimintaan. Lasten köyhyys, pääsy terveydenhuollon piiriin, asunnottomat, kelvollinen, ihmisarvoinen työ ja lähetettyjen työntekijöitä, lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin seurausvaikutukset. Nämä ovat niitä konkreettisia kiintopisteitä, kun lähdemme rakentamaan hyvää sosiaaliturvaa rouva puheenjohtaja Roa Beresh on kollega. Me olemme ranskalaisten kollegojen kanssa yrittäneet tehdä yhteistyötä tässä kansalliskokouksessa omien kollegojeni kanssa. Me otamme tämän uudestaan esille helmikuun 18. päivä omassa maassani ja pyydän teitä nyt tulemaan jo paikan päälle, jos se teille sopii, koska mm, mielipiteiden vaihto on aina laadukasta, jos me haluamme painottaa tämän ohjausjakson sosiaalipoliittisia tavoitteita ulottuvuuden, ulottuvuuksia pitää toistaa jatkuvasti. Ei vain silloin, kun tehdään vuosittainen kasvuselvitys. Sosiaalinen tulostaulu ei saa olla vain tämmöinen toteava instrumentti. Sitä pitää käyttää määrätietoisesti työkaluna, kun hahmotellaan ö, talouspolitiikkaa sosiaalisen ulottuvuuden kerran pitää antaa suurempaa sosiaalista osaa talouspolitiikkaan, pitää saada laadukasta työtä ja elinikäisen koulutuksen pääsy pitää taata. vastainen taustalla on tärkeää. Komission ehdottama tulostaulu on hyvästä pitää täydentää sosiaalisilla komponenteilla. En puhu siitä, mitä Gutierrez Prieto on jo puhunut, puhut, puhuttaessa lasten köyhyydestä ja kelvollisesta työstä, mutta pitäisi lisätä sitä, kun puhutaan, mm, kun jos puhutaan jo komission antamat indeksit, meidän pitäisi antaa lisää kattavuutta ja puhua myös tulojen eri epätarvoisuudesta. Sosiaalisilla indikaattoreilla pitäisi olla sitova luonne pitää myös valvoa makrotalouden epätasapainoa, budjettivajetta, alijäämää, sitä pitää valvoa tiukasti. Sosiaalipolitiikka, työllisyys pitää olla monenkeskisen valvonnan kohteena. Tällä tavoin voimme harjoittaa hyviä käytänteitä. Toinen väylä kohta liittyy noudattaa rahaliiton taloudellista hallintoa, jos, koska meidän euroalueen halli, taloudet ovat riippuvaisia toisistaan, pitää ottaa huomioon sosiaaliset kysymykset hallinnossa. Minä toivon, että olisi mahdollisuus euroalueen huippukokouksessa antaa ministereille muutakin mandaattia kuin vain hoitaa rahoituksellisia kysymyksiä, eli voisivat kokoontua säännöllisesti ja myös sosiaaliasiaministerit voisivat tavata säännöllisesti. Tässä olisi mitään järkeä, elleivät edustajat itse saisivat kutsua tulla läsnä, olemaan läsnä. Artikla 13 on se, jonka avulla voidaan käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja europarlamentin välillä tästä aiheesta. Pitäisi saada selkeät säännöt ja myös hyvä aikataulu. Kolmas väylä meidän pitää tutkia ihan jotakin vakauttavaa järjestelmää Euroopalle, jossa olisi kyse jostain työttömyystakuusta tai peruspalkasta. Me olemme jo pitkän äh, minim, peruspalkasta. Meillähän on Ranskassa minimivähimmäispalkka Ranskassa käytössä, Saksassa äh, suunnitellaan jotain tam, samantyyppistä järjestelmää. Jos EUlla olisi tällainen peruspalkkareferenssi, silloin me olisimme edenneet, me olisimme antaneet kaikille kansalaisillemme jotain toivoa, koska peruspalkka, siinä on jotain mieltä, vaikka sitä ei laskettaisi samalla tavalla esimerkiksi Romaniassa, Ranskassa, Saksassa tai Irlannissa. Mutta joka tapauksessa meille se on tärkeää ja työttömyysturva tai työttömyystakuu olisi äh, asia, työ, silloin ihmiset tajuavat, että eivät välittömästi putoa mihinkään köyhyysloukkuun, vaikka jäisivät työttömiksi. Nämä uudet väylät ovat hyviä, vanhat reseptit eivät enää tepsi. Eilise, eilen tehtiin hyviä täsmällisiä ehdotuksia, jos oikein ymmärsin. Sen takia meidän täytyy Eurooppa-vaalien alla lähteä kaikki joukkovoimalla liikkeelle kaikilla eri tasoilla, me toisimme antaa oikean arvon tälle sosiaaliselle Euroopalle, josta on tullut täysin kiertämätön, välttämätön ulottuvuus koko EUlle. Sitä Kiitos siitä, että noudatitte teille annettua aikaraja. Tässä nyt vallitsi pieni sekannus meidän työjärjestyksessämme mutta että te olette, tässä on tullut jo vastakaikua paljon sille, mistä te puhuitte. Jos puhutaan peruspalkasta, minimipalkasta, niin ainakin täällä meidän työskentelymme aikana me olimme aina kiinnittäneet, huomiota siihen, että teemme selvän eron tulon kanssa tai palkan kanssa koska nämä pitävät sisällään erilaisia käsitteitä, ulottuvuuksia ja, ja sen takia tämä keskustelu täytyy olla hyvin selkeästi rajattu Minulla on hyvin paljon keltaisia kortteja täällä, eli puheenvuoropyyntöjä. Pyydän, että epäröimättä käytätte sitä, jos haluatte käyttää puheenvuoron nyt tässä keskustelussa talous- ja rahaliiton sosiaalisessa ulottuvuudessa. Minä aion olla vähän epämiellyttävä puheenjohtaja, kaksi minuuttia per puhuja, sitten katkaisen puheen. Se on pakko, jotta kaikki saavat puheenvuoron ja kaikki tuntevat olonsa mukavaksi ja sillä tavalla, että kaikki voivat kokea tunteneensa antavansa jonkun oman panoksen tähän keskusteluun. Nyt annan puheenvuoron sille, joka antaa hyvän esimerkin meille, Dominic Hannigan. Hän tulee Irlannista, Irlannin parlamentista. Hannikan, kaksi minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Me Irlannissa pidämme erittäin hyvinä näitä komission ehdotuksia siitä, että sosiaalinen ulottuvuus otetaan mukaan ja myös nämä sosiaaliset indikaattorit. Siis niin kuin tekin rouva puheenjohtaja, mekin katsomme, että lisäindikaattoreita voitaisiin myös ottaa huomioon. Minun valiokunnassani meillä oli marras-joulukuussa lukuisia kokouksia, joissa keskustelimme komission ehdotuksista. Kutsuimme myös liittojen edustajia, samoin äh, naisten kansallisen neuvoston edustajia niin edelleen keskustelemaan siitä, että mitä muita indikaattoreita voitaisiin ehdottaa. Me havaitsimme tai ymmärrämme kyllä sen, että näitä indikaattoreita ei voi olla äh, aivan lukemattomia, mutta kyllä esimerkiksi äh, miesten ja naisten palkkaerot tulisi ottaa huomioon ja niin kuin itse totesitte, myös työn laatu täytyy ottaa huomioon, että työ on kunnollinen. Entäpä sitten määräaikaiset työntekijät, äh, nyt esimerkiksi Irlannissa heitä on yhä enemmän. Joten äh, me tältä pohjalta annamme komissiolle ehdotuksemme, annoimmekin jo ja uskomme että he näitä meidän ehdotuksiamme pohtivat. Ja mitä Eurooppa tekee sitten näiden vertailujen suhteen? Minkälaisia tavoitteita on? Ei tämä voi olla tällainen hampaaton tiikeri. Meidän on nähtävä todellisia tuloksia ja sehän tässä nyt on haaste. Kiitos paljon konkreettisesta puheenvuorosta ja siitä, että noudatitte teille annettua puheaikaa. Nyt seuraavaksi annan puheenvuoron Italian senaat, italialaiselle senaattorille Gedini. Anteeksi, Rova Gedini. Italian senaatista demokraattisesta puolueesta kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, jotta aikaa ei tosiaankaan hukata tyhjiin sanoihin. Haluaisin eh, todeta, että olen kyllä täysin samaa mieltä puheenjohtaja teidän kanssanne siitä, mitä alustuksessanne totesitte. Ja samoin olen täysin samaa mieltä sosiaalisten indikaattorien mukaan ottamisesta ja sitä, että tätä ehdotusta tulisi ehkä vielä pohtia ja syventää. Ei kyse voi olla yksinomaan täysin neutraaleista indikaattoreista. Meidän on otettava huomioon esimerkiksi sukupuolten erot ja samoin ikä kysymykset niin, että kriisin vaikutukset sekä nämä sopeutustoimet makrotalouteen paremmin ottaisivat huomioon erilaiset väestöryhmät ja todella myös sukupuoliulottuvuuden. Minun mielestäni olisi hyvin tärkeää myös toimia nopeasti, koska näin nämä sosiaaliset indikaattorit voivat muuttua todellisiksi toimiksi ja aivan uudenlaiseksi makrotalouden strategiaksi, joka on hyvin kokonaisvaltainen. Ja kun ajatellaan yhtäältä budjettivakautta, ylipäätään talouden vakautta, niin esimerkiksi Italian kaltaisissa maissa tämä on johtanut täysin kestämättömiin sosiaalisiin vaikutuksiin, kun ajatellaan ihan ihmisten arkielämää ja eh, sitten reaalitalouden eh, tilannetta koko Euroopassa. Ja siksipä kysynkin, että ovatko komissio ja parlamentti ylipäätään tietoisia siitä, miten tärkeää on nämä sosiaaliset indikaattorit toteuttaa käytännössä niin, että näihin eri sopimuksiin todella otetaan mukaan sosiaalilausekkeita, esimerkiksi finanssipoliittisen sopimuksen kasvu- ja vakaussopimukseen. Kyllähän voitaisiin tältä pohjalta sitten ihan konkreettista politiikkaa lähteä kehittelemään, vaikkapa nyt yhtenä esimerkkinä nuorisotakuu, ja siihen varattavat rahat, joista on saatava todella jotain konkreettista aikaan. Joten äh, kyllä tässä täytyisi olla joustava. Kiitos Richard Falvor. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Zdravím představitele řeckého předsednictví a varuje, aby si nedělali velké iluze. Tervetuloa Kreikan puheenjohtajakauden edustajille. Se, miksi tässä ei päästä eteenpäin, niin on se, että aina kun tulee direktiivi, joka koskee sosiaalialaa, niin jäsenvaltiot eivät halua toteuttaa näitä direktiivejä. Ne protestoivat, että tässä on kyse perinteistä ja siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat erilaisia. Ja ennen kuin tämä asenne muuttuu, niin mikään ei muutu. Lissabonin strategian mukaan piti saada enemmän ja parempalaatuisia työpaikkoja. Tulos on oikeastaan vähemmän työpaikkoja. Ja ennen kuin asenteet muuttuvat jäsenvaltioissa, emme saa asioita parannettua ikinä. Ei tästä mitään hyvää muuten tule. Claire. Kiitos selkeästä ja lyhyestä esityksestä. Nyt siirrymme Kyprokselle edustajan huoneeseen. Kaksi minuuttia saa puheaikaa. Sosiaali- ja työllisyysasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Kukama, olkaa hyvä. Σκεύη Κουκουμά, κύριε Proedre. Kiitoksia. Puheenjohtaja Kyproksen kokemus ajatellen tätä yhteistä ohjelmaa, joka perustuu tuohon yhteisymmärrysmuistioon, on todella vaikea. Kun ajatellaan meidän tilannettamme tällä hetkellä, niin nyt ei ole minkäännäköistä pohjaa kriisistä pääsemiselle. Ja euroryhmän päätökset 15. maaliskuuta Kyproksen velan leikkaamisesta ja kyllä todella romahduttivat meidän taloutemme. Emme me tästä kasvuuralle ole päässeet. Köyhyys lisääntyy, kurjuus lisääntyy, työttömyys on noussut ennätyslukemiin ja heikoimmat sosiaaliryhmät ovat kärsineet kaikkein eniten. Työttömyys on noussut 17 prosenttiin, nuorisotyöttömyys vieläkin ylemmäs 30 prosenttia vuoden 2013 lopussa ja todennäköisesti tilanne normalisoituu aikaisintaan vuonna 2015. Nyt monet joutuvat myymään kotinsa ja joutuvat taivasalle ja mekin olemme sitä mieltä, että sosiaalisia indikaattoreita tarvittaisiin muitakin kuin nyt ehdotettu, mutta mitä? Joka tapauksessa sosiaaliturvajärjestelmää on vahvistettava, köyhimpiä on tuettava on torjuttava työttömyyttä, mutta samalla kun luomme työpaikkoja, haluamme luoda kunnollisia työpaikkoja ja haluamme tätä kautta sitten parantaa tuottavuutta ja haluamme, että työmarkkinaosapuolten kannat aina kuullaan, että työehtosopimukset, joihin tekin rouva puheenjohtaja viittasitte, toteutuvat. Me tarvitsemme parempaa sosiaalipolitiikkaa, että tulot saadaan paremmin jaettua ja sosiaalinen syrjäytyminen estetään. Kiitos kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Euroopan parlamentin sosialistipuolueryhmän koordinaattori, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan toivottaa puolestani lämpimästi tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tilaisuus tässä nyt puhua emun sosiaalisesta ulottuvuudesta. Arvioisin, että tämä on nyt se kenttä, jolla todellinen taistelu Euroopan sosiaalimallin tulevaisuudesta käydään. Kun ajatellaan sosiaalimallia, sosiaalipolitiikkaa, niin kyse on niistä tuloksista, jotka kuitenkin ovat alisteisia talouspolitiikalle. Kultaisella aikakaudella, Delorin aikana, tilanne oli aivan toinen kuin nyt ja tämän jälkeen Euroopan unioni on laajentunut ja tilanne on täysin muuttunut ja lainsäädäntö on ollut hyvin kovaa. Ja kun ajatellaan koordinointitoimia, ne ovat olleet hyvin heikkoja tällä alueella, joka on kuitenkin riippuvainen esimerkiksi globaalistumisen vaikutuksista. Ja nyt palkat ovat laskeneet ja myös sosiaaliturva on heikentynyt. Ja nyt todella meidän täytyy parantaa Euroopan unionin koko potentiaalin käyttöönottoa niin, että tästä kriisistä päästäisiin. Euroopan rooli maailmassa tarvitsee vahvistusta ja eh, hallitusten on ymmärrettävä tämä todellisuus. Ei voi olla talouden ohjausjärjestelmää, jossa ei ole minkäännäköistä sosiaalista ohjausjärjestelmää. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Ja nyt taistelun seuraavassa vaiheessa meidän on ymmärrettävä ja näytettävä se, että ei voi olla yhtenäismarkkinoita, jos ei ole yhteisiä sosiaalistandardeja, jotka ovat voimassa kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on välttämätöntä. Ja tässä taistelussa emusta Euroopan unioni tarvitsee teidän tukeanne, hyvät ystävät kansallisista parlamenteista. Meidän on puolustettava työntekijöiden oikeuksia ja näin voimme pelastaa paitsi yrityksemme, ehkä koko unionin. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron Ari Jaloselle Suomen parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tämän viikon aikana on kuultu useasti puheita siitä, että euron ja EUn ongelmat on ohitettu. Kuitenkin on olemassa leikkauksien seurauksena hyvin paljon köyhyyttä ja työttömyyttä ja sitä kautta tyytymättömyyttä EUn toimiin. Esimerkiksi Kreikka on lähes mahdottoman tehtävän edessä ja kuulimme niitä tuki pyyntöjä, mitä tukiehdotuksia tässä kokouksen alussa, mitä esitettiin, niin mielestäni nämä kriisimaat eivät voi rakentaa liikaa tulevaisuuttaan sen varaan, että muut tukevat ja auttavat ja tekevät ää, tämmöisiä kasvua kiihdyttäviä tukitoimia. Näistä ongelmista on selvittävä enemmän tai vähemmän itse ja näihin sosiaalisiin ongelmiin on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Tämä syy, minkä takia ongelmat on hoidettava itse, on hyvin yksinkertainen. Tämä tyytymättömyys, mikä Euroopassa nyt vallitsee, tulee seuraavissa vaaleissa takaamaan sen, että EU- ja eurokriittiset puolueet tulevat saamaan huomattavan vaalivoiton, ja tätä kautta tämä nyky tukitoiminta ei tule enää jatkumaan, joten on kiinnitettävä huomiota siihen, miten itse selvitään näistä ongelmista. Kiitos. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron nyt Euroopan parlamentin työllisyysasianvaliokunnan varapuheenjohtajalle Thomas Mannille. Kiitos rouva puheenjohtaja. Halusin esittää kysymyksen ministerille Viime viikolla meillä oli tilaisuus äh, tavata äh, teidän äh, pääministerinne Samaras Euroopan parlamentissa Strasburgissa täysistunnossa. Hänen puheenvuoronsa oli hyvin merkittävä. Hän on meillä vanha tuttu entinen Euroopan parlamentin jäsen. Ja kyllä kuulimme paljon rohkaisevaa häneltä, mutta puuttuisin siihen, mitä sanoitte. Tämä kriisi on nyt ikään kuin herättänyt kysymyksen Euroopan sosiaalimallista, joka vielä ei ole toteutunut, ja monia aie-ilmoituksia siitä, miten haluamme sosiaalisen markkinataloutemme toimimaan. Teidän maassanne on toteutettu rakenneuudistuksia. OECD on tämän vahvistanut, muut tätä epäilevät. Mielestäni on hyvin tärkeää, että nämä rakenneuudistusmenestykset tunnistetaan, tunnustetaan myös muissa maissa kuin ähm, Kreikassa. Kun nyt äh, Troikka Kreikka, eh, johon Euroopan parlamentti suhtautuu erittäin kriittisesti, koska demokraattinen valvonta ei toteudu, niin kun nyt eh, Troikka sitten toimii maassanne, niin sen täytyy tehdä konkreettisia ehdotuksia. Eikö tämä olisi eh, tärkeä edellytys? Toinen kysymys liittyy nuorisotakuuseen. Meillähän 6 miljardia euroa on varattu nuorisotyöttömyyden torjuntaan ensimmäisenä tärkeänä toimena. Ja kyllä minusta on kyllä aika uskomatonta se, että Tuntuuko, näkyykö tämä missään esimerkiksi teidän maassanne? Saksassa meillä on tällä hetkellä kovaa puutetta ammattimaista työntekijöistä ja me todella tarvitsemme heitä, mutta emme toisaalta halua tietenkään, että aivovuotoa tapahtuu sitten muualla. Ja kolmanneksi, miten te näitä vasemmistoja, ja oikeistoradikaaleja arvioitte, jotka mahdollisesti tulevat menestymään suuresti Kreikassa? Kiitos. Minä tähän kysymykseen saatte varmaan täsmällisen vastauksen. Minä nyt suljen puhujalista, meillä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Augustin Miselow, Low, toivottavasti ansin oikein. Hän tulee Puolan senaatista. Pyydän anteeksi, että vähän torpedoin nimeänne. Państwa, Polska zainteresowaniem. Niin Puola mielenkiinnolla tarkkailee sosiaalisen ulottuvuuden aloite, aloitteita emuun. Emme tietenkään kuulu euroalueeseen, eikä meidän ole täytynyt uudistaa talouttamme nyt kriisin aikana, koska olemme tehneet sitä aiemmin järjestelmällisesti ja sen vuoksi muun muassa tai sen ansiosta pystymme kriisin vakavimmat seuraukset välttämään. Mutta meillä on silti tiettyjä epäilyksiä. Pelkäämme, että jos ajatellaan tätä aloitetta, niin luoko se uusia kriteereitä euroalueen osallistumiselle, mikä sitten vaikeuttaisi sitä, että me pääsisimme euroalueeseen. Eli tuleeko tässä kahden nopeuden Eurooppa luotua, että jäsenvaltiot jaettaisiin ytimeen ja periferiaan, jossa periferiassa sitten puolella voisi olla. Ehkä tässä mennään myös vähän perussopimusten ulkopuolelle, jotka tietysti sitovat, vaikka niitä on tietysti muutettu hiljattain. Mutta muuten voimme hyväksyä aloitteen kuitenkin sillä ehdolla, että nämä uudet välineet, että niillä on tarkasti määritelty tavoite ja indikaattorit määritellään hyvin selkeästi ja ne ovat myös ajankohtaiset. Jos kuitenkin indikaattoreiden lisäämisen vuoksi sitten tulisi tietyillä osa-alueilla vähittäinen konvergenssi lähentyminen, niin sitten pelkäämme, että kilpailukykymme kärsisi siitä ja valitettavasti se aiheuttaisi myös työpaikkojen menetyksiä, mikä olisi sitten ristiriitaista niiden tavoitteiden kanssa, jotka EUlla on. Ja tavoitteethan koskevat myös Puolaa. Eli toisaalta asetamme toiveita tähän aloitteeseen ja toisaalta meillä on tiettyä varovaisuutta sitä kohtaan. Mutta yleisesti ottaen haluamme osallistua tähän aloitteeseen. Kiitos. Kiitos paljon. Euroopan parlamentista seuraava puhuja Philippe Blum. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minusta on siis ihan ilmeistä, että pitää ottaa tämä sosiaalinen ulottuvuus talous- ja rahaliittoon, mutta kun se on niin itsestään selvää, niin minusta tuntuu, että me olemme riittävän kunnianhimoisia ja voisimme lähteä työstämään muita näkymiä, jotka suosivat enemmän konvergenssia. Totta on, että pitää vahvistaa tulostaulun indikaattorien lukua määrää. Nämä indikaattorit ovat yhä, enemmän, yhä sitovampia Samalla tavoin olen sitä mieltä, että pitäisi toimia lainsäädäntötasolla ja kilpailun tasolla. Me elämme sosiaalisessa markkinataloudessa, meidän pitää saada PK-yritykset tai suuret yritykset kilpailukykyisiksi toimijoiksi, tekijöiksi tässä konvergenssiprosessissa. Sen takia mielestäni ajatus siitä, että me painotamme niin paljon yritysten yhteiskuntavastuuta, vain jotka liittyy yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, mutta kaikki yritykset pitäisi ottaa mukaan. Jos ne ovat toimivampia, aktiivisempia tässä yritysten yhteiskuntavastuussa, niin siinä, silloin meillä olisi parempaa yhteiskunnallista lähentymistä. Ja kansallisista parlamenteista me puhuttaessa me voisimme ehkä uudestaan puhua toissijaisuusperiaatteesta – Ehkä sitä, siitä keskustella enemmän täällä kuin kansallisissa parlamenteissa sanotaan, että tarvitaan enemmän Eurooppaa, mutta tiedän varsin hyvin, että kansalliset <clears throat> etuoikeudet silloin jäävät vähän taka-alalle ja silloin vähän pelästytään, mutta meidän pitää puhua konvergenssista. Senkin pitäisi olla sitovaa siinä mielessä, että ne maat, joilla on samankaltaiset yhteiskunnalliset rakenteet tai samanlaiset kriteerit, voivat lähentyä toisiinsa ja voisivat toimia ja luoda jonkinlaisia yhteiskunnallisia lähentymissektoreita ja silloin voitaisiin välttää myös sosiaalista polkumyyntiä. Se parantaa taloutta ja se parantaa myös yhteiskuntamallin kriteerejä. Kiitos. Kiitos. Viimeinen puhuja Kari Madelli Euroopan parlamentista. Merci. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kaikkihan ovat tässä ihan samaa mieltä siitä, että pitää vahvistaa emun sosiaalista aspektia. Mutta ongelma piilee siinä, että nyt jo viiden vuoden ajan olemme toistaneet tätä. Ja viiden vuoden jälkeen tuntuu siltä, että tämä sosiaalinen osio ei vieläkään ole saanut ensimmäistä asemaa. Ei neuvostossa eikä komissiossa. Ja ensimmäinen kysymys nouseekin siitä, että miten me nyt kaikki yhdessä voisimme edetä tästä eteenpäin, että tämä EU ja EMUn sosiaalinen ulottuvuus olisi todellinen ensimmäinen painopistealue. Toinen kysymys kuuluu, Sehän näkyy teidän mietinnöstäkin jo, Rova Beres. Te sanoitte mietinnössäni, kuinka paljon tämä kriisi jää vain talouden ja rahoituksen piiristä. Käsitellään vain näissä sfääreissä. Ja muutaman vuoden ajan on jo sanottu, ja tekin olette sanonut, ja niin kuin kreikkalainen ministerikin sanoi, että meidän pitäisi todella lähteä elvyttämään näitä älykkäitä sektoreita, energiaver- energiaverkkoja, innovaatiota, yhteiskunnallista innovaatiota. Minulla on tässä nyt suuren luokan ongelma, koska Euroopan parlamentti, joka voi myös olla uusien ehdotusten lähteinä, jota myös joita sitten lähdetään työstämään kansallisissa parlamenteissa. Mutta miten tänä päivänä olemme tässä ristiriitatilanteessa, että se, mistä on puhuttu neuvostossa ja komissiossa, ei täsmää täällä kuulun kanssa. Te sanoitte, rouva puheenjohtaja, että ei ole mitään ihmereseptiä kasvulle. Te sanoitte, että odotetaan tässä nyt vain kasvua. IMF on vastikään sanonut, että ei, tänä vuonna ei tule toteutumaan mitään kasvua. Mitä me voimme sanoa? Voimmeko sanoa meidän kansallemme, että odotetaan kasvua, eikä tehdä mitään, odotetaan, että kasvu lähtee kasvamaan. Tai sitten tehdä vaihtoehtoisia ehdotuksia, niin kuin Rova Ranskan kansalliskokouksesta sanoi. Kiitos, me olemme jo myöhässä. Mutta kuten kreikkalainen ministeri on joutunut nyt kahden vetomuksen kohteeksi, minä annan hänelle puheenvuoro vastauksen mahdollisuuden neljä minuuttia kaiken kaikkiaan. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voisin ensimmäiseksi vastata tuohon viimeiseen kuultuun kysymykseen. Äh, Kreikan hallitus on koko tämän ajan kyllä todella tehnyt työtä, ei suinkaan katsellut vierestä. Me olemme pyrkineet toteuttamaan todella merkittäviä muutoksia, jotka hyödyttävät kaikkia kreikkalaisia. Tämän voin teille myös esimerkkein ehkä tässä todeta. Kun ajatellaan meidän kauppatasemme vajetta, johon täällä on viitattu, niin 2014 me olemme nyt siirtymässä taantumasta kasvun tielle. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää ja kun katsotaan Äh, primääri ylijäämää, johon aiemmin jo viittasin. Eli tämä osoittaa, että hallituksen uudistukset ja toimet ovat nyt kantamassa hedelmää. Me emme suinkaan ole jääneet seuraamaan sivusta, kuinka kaikki romahtaa, ei, vaan me olemme päättäväisin toimin parantaneet maamme taloudellista tilannetta tai tasoittaneet tietä tälle. Äh, kiitän muuten kysymyksestänne ja haluaisin todeta, että viime vuosina Kreikka on toteuttanut todella syvää luotaavia välttämättömiä uudistuksia. Arvoisa herra Mann, me, meillä oli kyllä rakenteellisia ongelmia. Ja kun ajatellaan tätä kriisiä, niin ainakaan Kreikan kohdalla kriisin syyt eivät olleet yksinomaan rakenteellisia, ei suinkaan kyllä kyse oli myös Kreikassa muistakin syistä. Meillä oli monia esteitä työmarkkinoilla, ne on nyt raivattu pois tieltä. Me olemme olleet poliittisesti kyllin rohkeita toteuttaaksemme nämä kovatkin muutokset ja uudistukset. Mitä tulee minimipalkkoihin, niin nyt meillä on uusi laskutapa, minimipalkkojen laskemiseksi ja tämän lisäksi työmarkkinaosapuolet voivat vapaasti neuvotella palkkatasosta. Siis äh, toki alle tämän minimipalkan ei voi mennä. Uusin äh, äh, matkailualan työehtosopimus on juuri julkaistu ja ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen palkat itse asiassa nousivat. Joten ehkäpä ehkäpä pahinta tässä nyt on ollut se, että monet työntekijät ovat jääneet järjestelmän ulkopuolelle. Meillä on nyt uusi Artemis-järjestelmä, jonka kautta hyvin päättäväisesti torjumme esimerkiksi e, pimeää työtä. Ja koska nyt on sovittu hyvin kovistakin rangaistuksista, e, ja valvontaa parannetaan, niin uskomme tämän kyllä toimivan. Ja tämä osoittaa, että esimerkiksi nämä sakkorangaistukset ja niiden uhka todella toimivat. Kun ajatellaan palkan sivukustannuksia, ne ovat laskeneet 21 prosenttiin ja tämä osoittaa, että kilpailukykymme on parantunut. Mehän olimme odottaneet Äh, pahempaa tilannetta. Mutta kyllä tässä, kyllä tässä nyt äh, parannusta on saatu aikaan ja työmarkkinamme ovat vakautuneet. Äh, ja kyllä tämä, tämän osoittaa niin Eurostat kuin muutkin tilastot. Eli viime vuoden kolmannella neljänneksellä Ähm, työttömyys on esimerkiksi hieman jopa parantunut, joten kyllä eurooppalaisia varoja, joita olemme saaneet, on käytetty hyvin. Esimerkiksi rahasto, rahat minun ministeriöni alaisuudessa on kaikki käytetty työttömyyden torjumiseen ja myös nuorisotakuu on tietenkin käynnissä, mutta muitakin toimia tarvitaan. Kiitos ministerille. Suurkiitos kaikille teille, jotka käytitte puheenvuoron tässä keskustelussa. En tee mitään loppupäätelmiä, koska minähän teen sen kuitenkin tuon, tuota pikaa täysistunnon loppumetreillä, mutta mutta kiitän kaikkien panoksista tähän keskusteluun. Olen erittäin iloinen aina näistä keskusteluista, koska silloin voidaan tarkistaa, että samasta aiheesta meillä jokaisella on oma paikkamme Meidän me pitää antaa jokainen oma panoksenne kantaa oma kortemme kekoon. Ja ministeri, toivotan teille menestystä ja kaikkea hyvää jatkoa keskusteluissa ja nimenomaan tästä tulostaulusta, indikaattoreista ja miten te annatte jatkumoa tälle sosiaaliselle ulottuvuudelle talous- ja rahaliitossa. Kiitos näistä taputuksistakin. Ja nyt pyydän, että nämä meidän tämän aamun puhujat tekisivät tilaa toisille puhujille, jotka jatkavat tässä paneelin toisessa osiossa keskustelua. Donc, euh, j'appelle à la tribune. Nyt pyydän tänne puhuja Puhujen paikalla Adrian Salomon, joka tulee Romanian parlamentista. Sen jälkeen Lubos Blahan Slovakian parlamentista. Ja kolmanneksi Sergio Gutierrez Prieto, joka on Euroopan parlamentin esittelijä. Olkaa hyvä, tulkaa tänne istumaan. Teille on paikat täällä varattu. Chers collègues, euh, nous reprenons nos, nos travaux et je remercie... Euh, Hyvät kollegat, kiitän teitä nyt siitä, että olette tulleet tänne paneelien toiselle osa, toiseen osaan. Täällä käsittelemme työllisyyttä vuosittaisen kasvuselvityksen puitteissa nimenomaan silloin, kun tämä sosiaalinen ulottuvuus vuosittaisessa kasvuselvityksessä voi äh, antaa lisää toivoa nuorisotakuulle ja miten eläkejärjestelmät kytkeytyvät tähän ja miten voimme käyttää uutta eurooppalaista sosiaalirahastoa. Ihan mielen virkistykseksi tässä nyt sähkösanomanomaisesti, että nuorisotakuusta kun puhumme, tässä vaiheessa vain 17 jäsenvaltiota on antanut komissiolle lopullisen ohjelmansa siitä, mitä tätä nuorisotakuohjelmaa lähdetään toteuttamaan. Ja, se, ja ovatko ne tukikelpoisia tänä vuonna tammikuusta. Euroopan parlamentilla on vielä käyttää. Me aiomme kys- jäljelle meidän kysyä komissiolta maakohtaisesti, miten nämä so- ohjelmat ovat sopivia. Ja toivottavasti ja tätä ehdotusta on paljon tuettu tässä parlamentissa, mutta sehän kuuluu myös neuvoston suosituksiin. Vaikka parlamentti on kovasti painottanut sitä, että tämä nuorisotakuuta voitaisiin hyvin laajalti rahoittaa suorasti tästä eurooppalaista sosiaalirahastosta. Ja tämä liittyy tähän nuorisotyöllisyysaloitteeseen jonka, ne, jonka neuvosto halusi käynnistää. Tämä vuosittainen kasvuselvitys, niin kuin sitä nyt voidaan tulkita tänä vuonna, sitäkin voidaan antaa, sekin voidaan nähdä lukuina, työttömyyslukuina. Suuret erot vallitsevat jopa myös euroalueen sisällä. Sehän on pahentunut ei ainoastaan globaalisena työttömyytenä, mutta erityisesti nuorisotyöttömyys on vakavasti pahentunut. Me emme saa unohtaa näitä lukuja, kun puhutaan tästä vuosittaista kasvuselvityksestä. Tässä mielessä me olemme laatineet tämän toisen keskustelun esityslistan ja ihan syystä annan ensimmäisen puhuvuoron kollega Dimitris Krimastinokselle, Kreikan parlamentin sosiaaliasiavaliokunnan puheenjohtaja. Viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Peres puheenvuorosta. Haluaisin toistaa sen, mitä edellisessä keskustelussa jo sanoinkin. Valitettavasti Kreikka on johtoasemassa nuorisotyöttömyydessä 60 prosenttia nuorista. Työttömänä sen jälkeen es- e, tulee Espanja, Etelä-Eurooppa on tässä valitettavasti johtoasemassa. Moniin ohjelmiin on ryhdytty, niitä on toteutettu. Ministeri juuri viittasi siihen, mutta tuloksia on ollut vielä valitettavan vähän. Työttömyyttä pystytään näillä näkymin vähentämään prosentilla vuodessa. Se tarkoittaa sitä, että kokonainen sukupolvi nuoria tulee elämään työttömyydessä. Miten tässä voidaan kehittää kasvavia kansantalouksia, jos nuoret ovat työttöminä? Ja mihin rakenteisiin nämä voivat tukeutua nämä nuoret? Tämä on ihan eksistentiaalinen kysymys näille maille ja niiden kansantalouksille. Ja kuten täällä aiemmin jo sanottiin, niin jos emme saa tarvittavaa kasvua, kasvuastetta aikaan 3-5 prosenttia bruttokansantulolla mitattuna, niin työttömyyttä emme voi torjua tehokkaasti. Se on niin kuin ottaisi aspiriinia ensi hätään. otetaan ikään kuin aspiriinia vakavaan sairauteen, ei mihinkään päänsärkyyn tai flunssaan. Aspiriini ehkä myötä vaikuttaa siihen, että sairautta pystyy kestämään paremmin, mutta se ei muuta sairauden syitä. Eli se tarkoittaa sitä, että EUlta odotamme enemmän kasvua tukevia toimia. Ilman kasvua tukemia ohjelmia jolla saataisiin Etelä-Eurooppaan 3-5 prosentin talouskasvu, niin ei ole mahdollista todellakin saada aikaan mitään ilmiömäisiä tuloksia työttömyyden torjunnassa. Kuunnellaan niin jos nyt täytyy leikata eläkkeitä tai palkkoja, niin erityisen vaikuttavaa on eläkkeiden leikkaaminen. Tietysti nuoris, nuorison kohdalla on tulevaisuusnäköala, mutta ei eläkeläisten kohdalla. Eläkeläisillä ei ole mahdollista tasoittaa eläkeleikkauksia jollakin mahdollisella lisätyöllä. Heillä, heidän täytyy tulla toimeen maksettavalla eläkkeellä pysy elämään ihmisarvoista elämää. Eli tällaisia ihmisiä vielä rangaistaan, jotka ovat maksaneet koko elämänsä ajan eläkemaksuja varautuneet vanhuuden varalle. Tämä on ihan sivistymätöntä. Tämä ei sovi sellaisiin maihin, jos itse asiassa on korkea elintaso. Ja tällaisiin maihin luemme Euroopan maat, joissa on korkea elintaso. Eli siinä mielessä meidän täytyy suhtautua, täytyy siis suhtautua eläkeä ongelmaan toisin. Tässä täytyy vaatia muutoksia, jotta voidaan huolehtia siitä, että ainakin tietty vähimmäiseläke taataan, joka takaa eläkeläiselle ihmisarvoisen elämän. koska kyllä eläkeläinen sen on ansainnut, koska useimmiten hän on maksanut koko elämänsä aina eläkemaksuja. Kiitos näistä täsmennyksistä. Näin ollen me voimme hyvin käynnistää keskustelumme tämän hyvän alustuksen pohjalta. Nyt annan puheenvuoron Adrian Solomonille. Hän on sosiaali- ja työasian valiokunnan varapuheenjohtaja Romanian Edustajan huoneesta. Te tulette puhumaan meille myös Romanian kasvavista eroista sosiaalalla ja te puhutte kasvusta myös eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Hyvä kollega, teillä on nyt 10 minuuttia puheaikaa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamenttien jäsenet, minä olen todella iloinen ja minulla on suuri kunnia, että saan osallistua tähän keskusteluun. Tässä puheessani keskittyisin neljään eri asiaan ja aivan aluksi kävisin ehkä nopeasti läpi tällaisen taulukon sosiaalisista seurauksista maassani. Siis äh, miten äh, tämä kaikki on vaikuttanut sosiaaliseen ulottuvuuteen ja tämän jälkeen puhuisin sitten niistä toimista, joihin on ryhdytty näiden sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi, lieventämiseksi. Ja tämän jälkeen äh, sitten ehkä tekisin ehdotuksen siitä, miten tilannetta saataisiin parannettua. Kun ajatellaan näitä sosiaalisia seurauksia, niin ehkäpä tämän voisi vetää yhteen seuraavalla tavalla. Eli korkea työttömyyden taso, erityisesti nuorten piirissä, köyhyyden lisääntyminen ja kuilun syveneminen etelä- ja pohjoisen välillä. Ja kun ajatellaan palkkojen polarisoitumista ja sitä, miten voitot kyllä ovat kasvaneet palkkatason kustannuksella – ja mm, uudelleen jako, varallisuuden äh, jakaantuminen tasaisesti on äh, kyllä nyt äh, vähentynyt. Ja kun työttömyys on lisääntynyt, tämä on tietenkin vaikuttanut myös pitkän aikavälin kasvuun. Tilanne on hyvin synkkä. Kuva on hyvin synkkä. Ja kun sitten vielä ennusteet ovat hyvin pessimistisiä mm, työllisyyden kohdalla, niin kuin näistä vuosittaista kasvuselvityksistä näimme, niin onhan tämä synkkää. Ja samalla sitten äh, tämä kuilu kasvaa entisestään, kun ajatellaan äh, talouden kehittymistä ja sitten sen, näitä vaikutuksia työllisyyteen. Kyllä tämä kuilun kasvaminen myös vaarantaa solidaarisuuden ja tämä on johtanut tietenkin myös vakaaseen sosiaaliseen kriisiin, joka puolestaan voi johtaa siihen, että populistiset liikkeet liikkeet kukoistavat. Tämä on todella vaarallista, koska vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus esimerkiksi on perustavanlaatuinen oikeus, jota meidän todella täytyy puolustaa kaikkialla Euroopassa, koska muuten äh, suvaitsemattomuus ja jopa muukalaisviha voivat lisääntyä. Kun äh, ajatellaan nyt äh, tämänhetkistä tilannetta, niin tässä ollaan oltu hyvin pidättyväisiä viime aikoina. Budjettikuri ja alhainen ja vakaa inflaatio ovat olleet välttämättömiä edellytyksiä makrotalouden vakautumiselle, mutta hintojen vakaus ei riitä kuitenkaan takaamaan talouden vakautta. Kun ajatellaan näitä Maastrichtin Äh, kriteerejä, niin äh, niihin pyrkiminen on johtanut hyvin merkittävällä tavalla äh, siihen, miten tämä kriisi on kohdattu ja otettu vastaan. Ja kun ajatellaan maksutasekriisiä, niin sehän on saanut aikaan ongelmia. Ja kun puhutaan näistä asymmetrisistä sopeutuksista, niin maat, jotka ovat ylijäämäisiä, ovat omilla toimillaan mm, ikään kuin vielä lisänneet tätä kriisiä, siis lainaa antavat ja lainaa ottavat maat. Ja nyt on syntynyt ihan japanilaistyyppinen deflatorinen kupla, joka sitten on vaikuttanut niin, että kilpailukyky ei ole parantunut. Ja voitaisiin todeta, että annetut vastaukset eivät ole pureutuneet todella näihin ongelmien syihin. Ja esimerkiksi omassa maassani talous tieteilijät ovat nyt verranneet tätä ihan 30-luvun suuren lamaan. Niin, kun nyt arvioidaan nämä toimia, joihin on ryhdytty sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi, niin työllisyystoimet esimerkiksi ovat lähteneet siitä, että työttömyys liittyy liittyy työmarkkinoiden liialliseen jäykkyyteen ja onkin ehdotettu, että tulisi ennen kaikkea keskittyä työmarkkinoihin, että toimien tulisi kohdistua työmarkkinoihin. Kaiken kaikkiaan Euroopan unionin politiikka on vaatinut työmarkkinoiden joustavoittamista, rakenneuudistusta, esimerkiksi on vaadittu joustavampia työsopimuksia ja on vaadittu keskitettyjä työehtosopimusratkaisuja ja näin on esimerkiksi heikennetty työntekijöiden suoja samoin työttömyysturva on heikennetty. Troikka, IMF, Maailmanpankki ja Euroopan unioni ovat myös Romanialta vaatineet erilaisia toimia ja 2010-2012 tämä on ollut aika kovaa. Tässä on kyllä inspiro- haettu inspiraatiota suuresta lamasta, e, ikään kuin työttömyys olisi jonkinnäköinen loma, jolle työntekijät lähtevät. Nämä toimet eivät ole ainakaan tähän mennessä toimineet. Työttömyys liittyy erityisesti talouden sykliin, eli kun ajatellaan tällaista hiukan ekspansionistisempaa vero- ja talouspolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa, niin ilman tällaista nämä toimet johtavat vain kotimaisen kysynnän kutistumiseen entisestään. Ja tämä sitten taas johtaa siihen, että tuotantokapasiteettia tarvitaan yhä vähemmän. Ja näin ollen ei päästä tästä noidan kehästä, jos ei tehdä myös jotain tarjontapuolen suhteen. Työntekijöitä tulee toki auttaa löytämään työpaikkoja, mutta eihän tämä kuitenkaan lisää työpaikkoja suinkaan. Ei vaan tämä voi vahvistaa entisestään tätä deflatorista suhdannetta aloitetta. Ja kun nyt ajatellaan niitä aloitteita, joihin Euroopan unioni on ryhtynyt nuorten puolesta ja tämän emun sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen puolesta, niin tätä indikaattoria sosiaalisten indikaattorien taulukkoa tulisi laajentaa ottamaan huomioon muitakin toimia, vaikkapa esimerkiksi PK-yritysten rahoituksen saannin vahvistaminen voisi olla tärkeää, koska näin voitaisiin vahvistaa työllisyyttä ja ratkaista näitä ongelmia. Kuitenkin nämä kaikki tähänastiset toimet ovat vain pisara meressä. Ja kun ajatellaan näitä syväluotaavia kriisin syitä, niin tuloerothan ovat tässä entisestään lisääntyneet. Ja tämä on johtanut hyvin heikkoon talouskasvuun ja tämä taas sitten on johtanut köyhyyden lisääntymiseen ja maiden väliset erot ovat kasvaneet entisestään. Jos mm, tilannetta ei saada taso, tasoitettua, niin tämä tulee johtamaan stagnaatioon ja sehän ö, ö, hyödyttää ylijäämämaiden lainanantajia ja suurpääomaa entisestään, eikä suinkaan palkansaajia, ja tämä ei ole kestävää. Näin ollen aikaan on saatava kasvua, joka johtaa korkeampiin palkkoihin, lisäinvestointeihin, äh, niin julkisessa kuin yksityisessäkin reaalitaloudessa. Samoin demokratiaa tulisi vahvistaa. Mm, sen pitäisi olla tärkeämmällä siellä kuin vain taloudellinen voiton jano. Ja tulisi voida tehdä sellaisia päätöksiä, jotka johtavat yhteisen hyvän lisääntymiseen. Äh, kyllä markkinoillekin tarvittaisiin kurinalaisuutta äh, markkinat ovat yksi yhteiskunnan osa, jonka tulee myös alistua demokraattiselle valvonnalle. Ja näin lopuksi toteaisin vielä, että tähän kriisiin on nyt äh, vastattu toteutettu Maastrichtin ortodoksisten kriteerien pohjalta väärällä tavalla. Ja toteaisin, että kyseessä eivät välttämättä ole niinkään rakenteelliset kuin talouden suhdanteisiin liittyvät syyt. Ja tässä nyt on lähdetty uudistamaan työmarkkinoita sen sijaan, että olisi pyritty lisäämään työpaikkoja. Ongelmiin voidaan nyt löytää ratkaisu vain vakaan talouskasvun kautta, ja tätä varten Eurooppa tarvitsee uuden talousmallin, jossa työnteko kannattaa ja jossa pääoman sekä työntekijöiden välinen kulkurtaan. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Lubos Vlahalle. Hän tulee Slovakian kansallisen neuvostos, neuvoston sosiaaliasian valiokunnasta on sen puheenjohtaja. Hän tulee puhumaan meille. Te tulette kertomaan meille maastanne ja mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä. Kiitos. Ďakujem, ďakujem pekne. kolegyne, kolegovia, srdečne ďakujem. Kiitos hyvät kuulijat, hyvät kollegat. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua tästä aiheesta. Aloittaisin joillakin tosiasioilla työllisyystilanteesta Slovakiassa ja sosiaalisista ohjelmistamme. Tämä on ensimmäinen osa puhettani. Sitten toinen osa käsittelee vaihtoehtoisia hankkeita, jotka mielestäni voisivat auttaa EUta hoitamaan sosiaalisia ongelmia. Slovakiassa työttömyys on ollut yksi tärkeimmistä sosiaalista ongelmista. Tällä hetkellä aste on 13,5 prosenttia. Nuorisotyöttömyys taas on 34 prosenttia. Työttömyyden torjunta on prioriteetti yksi. Meillä on kaksallinen suunnitelma toteuttaa nuorisotaku Slovakian tasavallassa. Tietojen mukaan konsultaatiot ovatkin jo komission kanssa aloitettu. Menestyksiä työttömyyden torjunnassa on nyt saavutettu eurooppalaisten rahastojen avulla. Erityisesti nuorisotyöttömyydessä 70 miljardia euroa on käytetty, jotta on voitu luoda noin 12 000 työpaikkaa. Vuoden aikana olemme antaneet tukea nuorten ihmisten työllistäjille 29 vuoteen, ikävuoteen asti. Hallitus päätti työnantajamaksujen alentamisesta. Tuemme myös aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, joka, muka, joka on mukana poistaisi kasvitutkimuksen indikaattoreissa. Huolimatta siitä, että näitä toimia on toteutettu jo vuosien ajan, niin työttömyysaste on edelleen korkea. Miksi näin on? työttömyydellä on rakenteelliset syynsä Slovakiassa. Ja kriisin seuraukset vielä lisäävät niitä. Kolme pääsyytä työttömyyteen Slovakiassa epätasa-arvo tai ep- kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmässä. Tässä ollaan pyritty lisäämään tiedon tasoa yliopistotasolla työmarkkinoiden tarpeista. Olemme myös valmistelleet tiettyjä toimia, että saisimme käytännön kokemusta opiskelijoille. Keskitymme myös keskiasteen koulutukseen. Sitten epätasa-arvo alueiden välillä. Se on tärkeällä siellä nuorisotyöttömyydessä länsiosassa maata. Pääkaupunki Bratislavan tienoilla nuorisotyöttömyys on, pel- on vain 17,5 prosenttia, niin itäosissa Slovakiaa jopa 43 prosenttia. Se on katastrofaalista. Sen vuoksi Slovakia tarvitsee rakennevaroja EU-sta ja sosiaalinen kohesio onkin meille avainasemassa. Alueiden välinen epätasa-arvo on laajalainen ongelma. Se liittyy infrastruktuurin kehitykseen ja sen vuoksi Slovakian täytyy käyttää EU-varoja. Romaanivähemmistö täytyy kotouttaa paremmin, jonka osuus on 7,5 prosenttia väestöstä mutta se keskittyy lähinnä Slovakian itäosiin ja tilastollisesti he ovat suurella sijalla työttömien joukossa. Kolmas syy on poliittinen huono sosiaalinen tilanne ja korkea työttömyys Slovakiassa aiheutuu sitä, että aiemmin on toteutettu huonoja sosiaalipolitiikan strategioita, joka on perustunut tähän suhteelliseen etuun siitä, että on alhaiset verot, alhaiset työvoimakustannukset ja yksityistäminen ja että työntekijöiden oikeuksia on rajoitettu. 2004 vuodesta lähtien Slovakia on ollut hyvä esimerkki uusliberaalista mallista. Alhaiset verot yhtiöille ja rikkaille, niin kutsuttu tasavero, eläkejärjestelmän osittainen yksityistäminen, sitä on nyt muutettu. Epätasa-arvoa on, ja sitten siis työnantajat saavat etuja sen sijaan, että työntekijät saisivat. Ja tämä kaikki huolimatta siitä, että luvattiin, että tämä kaikki motivoisi luomaan työpaikkoja työnantajien keskuudessa, niin silti tämä työttömyysaste on edelleen korkea. Joustavuus on ollut avainsana. mutta se on aiheuttanut vapauksia vain niille, jotka keinottelevat ja käyttävät halpaa työvoimaa. Slovakia on siis esimerkki uusliberaalista politiikasta. Siinä on ollut sosiaalista epätasa-arvoa ja se on edelleen huonontanut tilannetta. Tämä on ideologisesti umpikuja malli. Jos haluamme varmistaa eurooppalaisen sosiaalisen mallin, johon kuuluu korkea työllisyys, niin haluan ottaa esille vaihtoehtoisia hankkeita, joita EU pitäisi tukea enemmän. Mainitsin kolme niistä. Ensimmäinen on sosiaalisen talouden hankkeet. Se kuuluu myös Single Market Act-säädöksiin 1 ja 2. Sosiaalinen yrittäjyys kuuluu tähän myös. Sosiaalisen yrittäjyyden malli Slovakiassa – on sellainen, josta on pyritty hyötymään ja yritämme soveltaa osallistavaa työnantajuutta, että saadaan myös romaaneille työpaikkoja. Samaan aikaan keskustellaan siitä, että tuettaisiin enemmän kooperatiiveja. Ne ovat aika osuuskuntia. Ne ovat aika menestyksekkäitä Euroopassa, koska näin tuloja ja omaisuutta voidaan jakaa tasaisemmin. Ne antavat myös ihmisille mahdollisuuden päättää yhdessä, osallistua päätöksentekoon ja myötä vaikuttavat myös työvoiman tuottavuuteen ja työllisyyteen, koska ne lisäävät työntekijöiden motivaatiota. Sen vuoksi haluaisin vedota Euroopan toimielimiin, että tuetaan enemmän osuuskuntia. Näin luodut työpaikat olisivat pysyvämpiä, vakaampia. Toinen hanke, jota haluaisin painottaa, on ajatus siitä, että meillä olisi yleiseurooppalainen äh, työmarkkinatuki tai äh, yleiseurooppalaiset tuet köyhille. Ellei Bryssel ala ottamaan sosiaalipolitiikkaa huomioon, emme pysty edistymään näillä alueilla. Maastrichtin sopimuksen ajatus kansalaisuudesta, siihen kuuluu tiettyjä poliittisia oikeuksia ja kansalaisoikeuksia, mutta niihin eivät kuulu sosiaaliset oikeudet. Olen vakuuttunut, että meidän täytyy uudistaa perussopimuksia tai tulkita Euroopan kansalaisuutta laajemmin, jotta EU voisi maksaa myös työttömyystukia. Philip Schmidt on esittänyt samanlaisia ajatuksia, joka puhuu eurooppalaisista stipendeistä ja sosiaalietuuksista kaikille Euroopan ihmisille, jotka eivät joiden tulotaso on korkeintaan kolmasosa keskiarvosta. Sen vuoksi hän ehdottomani hanke on se, että eurooppalaisia sosiaalisuuksia maksetaan Euroopan laajuisesti ja näin luodaan oikeanlaista sosiaalista unionia. Kolmas hanke koskee talouden globalisaatiota. En sitä moiti sinänsä, mutta hylkään sen nykyisen mallin, joka perustuu sääntelyn purkamiseen ja yksityistämiseen. Tätä prosessia tukevat ylikansalliset suuret yhtiöt. Olemme todistamasta niin kutsuttua kilpajuoksua pohjalle. On painetta alentaa veroja, ja niin, että valtion asema olisi heikompi. Mutta tätä me emme voi mielestäni tehdä, koska emme halua heikentää sosiaalisia standardeja ja heikentää kansalaistemme sosiaalista suojelua. Emme voi kilpailla latinalaisamerikkalaisten nyrkkipajojen kanssa tai Kiinan vapaiden talousalueiden kanssa, vapaatalousalueiden kanssa. Haluammeko todellakin, että kansalaisemme tekevät työtä 16 tuntia päivässä 15 sentillä tunti? Haluammeko palata 1800-luvulle? Emme. Tätä saalistustalouden tietä emme halua kulkea. Haluamme noudattaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Ja jos näitä sosiaalistandardeja vääristetään, niin hänellä ei ole sijaa Euroopassa. Yhteenvetona sanon, että Slovakia torjuu työttömyyttä, mutta on aivan selvää, että uusliberaali malli on epäonnistumassa. Enemmän pitäisi painottaa hallituksen osuutta ja osuuskuntia. Sosiaalista epätasa-arvoa täytyy vähentää ja harmonisoida vähitellen sosiaalipolitiikkoja, koska se on se ainoa tapa, jolla voidaan estää tulevat markkinoiden romahdukset. Ja jos halutaan uusfasismin nousu estää eurooppalaisella näyttämällä niin näin täytyy toimia. Hyvä, kiitos kollegat. Ette puhuneet laisinkaan nuorisotakusta, mutta kyllä me varmasti puolemme teidän näkemystänne e, talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuudesta. Se on ihan hyödyllistä. Meidän keskustelummekin näin vahva painotus ja visio kuin mitä meille, että meille kerroitte nyt. Viimeinen puhuja saa puheenvuoron. Minä aion olla tarkka Ajan käytän suhteen 10 minuuttia eikä yhtään enempää. Minulla on jo 14 puheenvuoropyyntöä ja nyt suljen puhujalistan tällä samalla istumalla. Sergio Gutierrez, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Todella äh, eurooppalainen äh, ohjausjakso. Minä olen tämän valmistelija valiokunnassamme. Äänestämmekin siitä sattumoisin juuri huomenna. Ja tuossa mm, niin pyrin ottamaan huomioon luonnollisesti nämä taloudelliset kysymykset liittyen äh, ohjausjaksoon, makrotalouden ohjaukseen Euroopassa, mutta myös tietenkin nämä sosiaalikysymykset. Äh, ja me teemme tätä työtä äh, nyt näissä yhteyksissä, joissa komissio, Euroopan parlamentti, vaatii ja jotkut hallitusten ja valtioiden päämiehet haluaisivat toimia nopeammin kuin sitten ehkä toiset. Ja kun ajatellaan näitä makrotalouden tietoja, jotka nyt osoit parannusta makrotaloudessa ajatellen näitä korkoeroja muun muassa ja vaihto taseiden muuttumisia, niin edelleen kuitenkin osa meistä on kyllä hyvin kriittinen ja tarkastelee taloustilannetta nykyisellään hyvin kriittisenä, vaikka ehkä pientä parannusta makrotalouden luvuissa näkyykin, niin ovathan nämä uhraukset olleet aivan valtavia, kaikkein suurimpia ylipäätään, mitä tähän mennessä Euroopan unionissa on tehty. Nyt puhutaan talouden elpymisestä 2013 Euroalueella kasvu oli 0,0 prosenttia ja nyt täytyy samalla muistaa, että työttömiä on lähes 27 miljoonaa, eli viidennessä nuorista on työttömänä, joissain maissa jopa puolet, jopa 60 prosenttia. Ja nyt kaikissa Euroopan unionin maissa sosiaalinen syrjäytyminen lisääntyy päivä päivältä ja monet mm, kotitaloudet ovat sortumassa köyhyyteen ja myös lasten äh, köyhyys lisääntyy kuukausi kuukaudelta. Eli meillä täytyy todellakin olla äh, kahtalainen näkökanta tähän. Äh, toki taloutta täytyy parantaa, mutta tämän kustannuksella olemme luopuneet monista Euroopan unionin perusperiaatteista. Älkäämme mm, pettäkö itseämme, olkaamme nyt tietoisia siitä, että tässä ehkä lyhyellä aikavälillä nämä makrotalouden luvut ovat parantuneet hiukan ja tämä on ikään kuin pieni osa voitto, mutta muistakaamme, mitä tämä saattaa maksaa ja tulee maksamaan, jos nämä, tämä sosiaalitilanne ei tule parantumaan eli kestävämpää parannusta tarvittaisiin keskipitkällä aikavälillä. Se, mitä herra Solomon sanoi, elpyminen on nyt siis hieman näkyvillä. Se on huomattavasti hitaampaa kuin mitä ennusteet ensin arvelivat. Ja tämän lisäksi se jakaantuu todella epätasaisesti. Ja kun ajatellaan nyt kohesiorahastojen käyttöönottoa ensimmäistä kertaa nyt kohesiorahastojen käyttöönoton jälkeen erot jäsenvaltioiden välillä eivät suinkaan ole kaventuneet, vaan lähteneet jälleen kasvamaan. Ja nyt jäsenvaltioiden sisälläkin eri kansalaisten välillä epätasa-arvo lisääntyy todella on lisääntynyt todella valtavasti viime vuosina. No, mitä me nyt sitten tässä omassa lausunnossamme pyydämme? Ensinnäkin pyydämme kriittistä analyysiä sen suhteen ja siitä, että miksi tähän tilanteeseen nyt on jouduttu. Onhan nyt tunnustettava, voitava tunnustaa, että esimerkiksi talousstrategiamme on epäonnistunut, jos se kerran osoittautuu epäonnistuneen. Ajatellaan nyt aivan liiallista vyön kiristystä ja talouden vakauttamista, ja tämä on kaikki tapahtunut sitten julkisten menojen kustannuksella ja kyllä se niin on, että mitä enemmän vyötä kiristetään, sitä pahempaan lamaan joudutaan ja sitä järkyttävämmät nämä sosiaaliset vaikutukset ovat. Tämän lisäksi ollaan epäonnistuttu, äh, kun äh, ajatellaan sosiaalista ulottuvuutta, tämä on täysin epäonnistunut, mutta nämä rakenneuudistukset ovat myös olleet taloudelle äärimmäisen vahingollisia, esimerkiksi nämä palkkauudistukset ja työntekijöiden oikeuksien heikentäminen ja joissain maissa työntekijöiden palkat ovat romahtaneet ja tämä on sitten johtanut suurin ongelmiin samoin tietyt eläkeuudistukset, joita on toteutettu. Eli kyllä meidän täytyy voida analysoida tähän asti ja toimia kriittisesti. Äh. Me vaadimme ensinnäkin voimakkaampaa demokraattista oikeutusta koko tälle eurooppalaiselle ohjausjaksolle koko, kaikkien siihen ja koko tähän prosessiin. Jos tässä nyt siirrämme kansalliselta tasolta toimivaltaa Euroopan tasolle, niin kuin on tehty lähes kaikessa päätöksenteossa, on samalla varmistettava se, että demokraattinen valvonta toteutuu. Kun ajatellaan näitä mm, kansallisia toimintasuunnitelmia. Ennen kuin ne tehdään, niin kyllähän niistä nyt täytyy keskustella kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Ei niitä voi toimittaa komissiolle tuosta vain. Eli mm, kansallinen prosessi on konsuloitava ensin ja konsolidoitava ensin. Tämän on oltava ehdoton vaatimus, kun tässä nyt kuitenkin kansalliset parlamentit ohitetaan tällä hetkellä lähes täysin. Samoin Euroopan parlamentin on voitava osallistua yhteispäätösmenettelyyn. Mehän olemme kuitenkin demokraattinen laitos ja kyllä tämän laitoksen täytyy voida osallistua muiden Euroopan toimielinten kanssa yhtenä toimijana tähän prosessiin muiden rinnalla. Tämän lisäksi katsomme, että kun tässä nyt puhutaan vain näistä uudistuksista ja komissio on kovasti uudistusten tiellä ja valmistelee välineitä, jotka voivat parantaa Euroopan kilpailukykyä vaikkapa. Ja tässä nyt kun etsimme tätä kilpailukykyä, niin eihän sitä voida tehdä vain työntekijöiden palkkojen kustannuksella esimerkiksi. Tai että että miljoonat kansalaiset joutuvat kattavien työehtosopimusten ulkopuolelle tai toteutetaan tällainen sisäinen devalvaatio, jossa myös sosiaaliturva romahtaa. Kriisistä kaikkein heikoimmat ovat kärsineet kaikkein eniten, mutta olisi myös vaihtoehtoja parantaa unionin kilpailukykyä. On jäsenvaltioita, jotka voivat auttaa muita, neuvoa muita siinä, miten kilpailukykyä voidaan parantaa myös palkkoja polkematta. Ja tällaiset vertailut olisivat hyvin hyödyllisiä. Ja Euroopassa ajamme edelleen sellaista strategiaa, joka pyrkii tukemaan tuotantoinvestointeja ja ylipäätään tätä kilpailukykyä jatkuvasti. Me pyydämme kestävää kasvua, kestävää kilpailukykyä ilman, että ähm, palkansaajien äh, oikeuksia heikennetään ja sosiaaliturvaa heikennetään. Tässä on tuettava siis äh, työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä. Äh, tätä ei saa unohtaa. Ja tällainen työllisyystakuu on asia, josta me olemme täällä valiokunnassamme keskustelleet. Me olimme ensin hyvin kunnianhimoisia. Kyseessä ei ollut eurooppalainen ohjelma, vaan kansalliset ohjelmat, joille halusimme kovasti rahoitusta. E, tässä kriisin aikoina olemme menettäneet jo 500, tai käyttäneet 500 miljardia euroa eurooppalaisten rahoitusjärjestelmien tukemiseksi. Entäpä sitten nuoriso työttömyyden torjumiseksi 9 miljardia euroa seitsemälle vuodelle koko Euroopan unionissa. Eikö tässä ole aikamoinen epätasapaino? Tämä kyllä osoittaa, että mitkä Euroopan unionin prioriteetit ovat. Markkinat. Ja kun me kaikki olemme niin huolissamme eh, nuorisotyöttömyydestä, emmekä halua menettää kokonaista sukupolvea, niin kyllä voidaan eh, todeta, että eh, ainakaan nämä rahasuhteen ponnistelumme eivät ole sanojemme tasalla. Ja tässä mm, puheenjohtaja, ministeri puhui siitä, että otetaan aspiriinia kunnon jalka poikki ja se ei todellakaan auta. Ja kun nyt puhutaan tästä talouden vakauttamisesta sekä sitten nuorisotyöttömyydestä, niin seitsemälle vuodelle Espanjaan on arvioitu noin miljardi nuorisotakuuta varten, mutta me olemme joutuneet kuitenkin toteuttamaan merkittäviä leikko- leikkauksia ihan vuositasolla työttömyyden torjumiseen ja näin ollen tämä rahoitus ei todellakaan ole esimerkiksi nuorisotakun kohdalla sillä tasolla, kun sen pitäisi olla. Meidän pitäisi olla huomattavasti kunnianhimoisempia ja meidän pitäisi olla myös johdonmukaisempia, kun ajatellaan sanojamme ja teko, tekojamme. Lopuksi sitten toteaisin vielä, että kun käydään keskustelua, niin sitä tulisi käydä myös muista eurooppalaisista välineistä. Tätä keskustelua tulisi käydä pelottomasti ja avoimesti ja tulisi ajatella mahdollisuutta luoda... Jaha, puheenjohtaja taisi viedä minulta mikrofoni. No, antakaa nyt vielä puoli minuuttia, puheenjohtaja. Niin, kun puhutaan kriisistä, niin ennen tätä kriisiä. Eurooppalainen työttömyys takuu esimerkiksi olisi voinut toimia. Se olisi voinut toimia niin, että eurooppalaiseen pussiin olisi ikään kuin maksettu pieni osa jokaisesta jäsenvaltiosta ja sitten olisi voitu lievittää näitä eh, työttömyyden valtavia järkyttäviä vaikutuksia tästä yhteisestä solidaarisuuskassasta Tämä nyt on esimerkiksi eh, yksi tapa toimia. Kiitos. Kiitos paljon. Vähän liioitteleva, kun sanoin äsken, että on 14 puheenvuoropyyntöä. Meillä on seitsemän puhujaa, jotka käyttävät siis 14 minuuttia, mutta lista on nyt kuitenkin suljettu. Ja aloitan nyt puh- kiittämällä meidän kolmea alustajaa, jotka istuvat tässä vieressäni. Kreikan parlamentista erityisesti. Heidän panoksensa oli erittäin hyvä, vaikka en ole kyllä puhunut, kuullut paljon puhuttavan nuorisotakuusta, enkä myöskään eläkeuudistuksista, mutta ehkä te puhutte niistä vielä tuonnempana. Ensimmäinen puhuja tulee sosiaaliasiavaliokunnasta ja työllisyysasiavaliokunnasta Latvian parlamentista ja annan puheenvuoron Vitalis Orlopsille. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset, hyvät herrat, vuosi 2013 voisi olla vakauttava vuosi, mutta yhteiskunnalliset ongelmat ovat Euroopassa. Joka päivästä todellisuutta pitää kuitenkin puhua työttömyys. Nuorisotyöttömyys, joka on suuri ongelma vuonna 2014, voitaisiin odottaa tilanteen parantuvan, mutta työpaikkojen puute on huolestuttavaa. Eurooppalainen ohjausjakso on tehokas koordinointiväline uudistuksille ja se on tärkeää. Ja maakohtaiset suositukset paremmin koordinoituina tulisivat paremmin hyödynnetyiksi. Meidän pitää analysoida nämä tulokset, ne eivät vain takaa parempaa valvontaa, mutta samalla voimme oppia toinen toisiltamme. Tulokset ovat tärkeitä silloin, kun ne takaavat EUn paremman työllisyyden. Me olemme vakuuttuneita siitä, että työllisyystulostaulu ja yhteiskunnalliset aspektit voivat hyvin täydentää jo käytössä olevia instrumentteja mutta samanaikaisesti täytyy pitää mielessä, että nämä indikaattorit ilman ennakoivaa analyysiä eivät ole ihan automaattisesti hyvin käytettävissä. Latvia taistelee jatkuvasti työttömyyttä vastaan ja muita kriisin yhteiskunnallisia seurauksia vastaan. Äh, olemme tehneet arvioita eri uudistuksista, saamme tuloksia nykytilanteesta, voidaksemme tehdä tärkeitä päätöksiä. Ja tämän kaiken tarkoituksena on viedä uudistukset hyvään lopputulokseen. Niihin on jo ryhdytty työllisyyskysymyksissä, sosiaalikysymyksissä, mutta me tarvitsemme tehokkaita pitkäajan ja lyhyen ajan ratkaisuja, mutta ei pidä myöskään unohtaa, että uudistusten tuloksia ei tunneta välittömästi. Latvia on jo suorittanut useita tärkeitä uudistuksia. Nyt on toteuttaa maakohtaiset suositukset. Merci beaucoup. Kiitos, hyvä kollega. Anna nyt puheenvuoron Italian senaatista rouva Barbara Letille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Me sicuramente anche noi eh, auspichiamo più ambizione per risolvere la questione della disoccupazione. Kiitos. Meidän pitäisi olla vähän kunnianhimoisempia köyhyyden vastaisessa taistelussa ja, ja sosiaalikysymyksissä kunnianhimoa ja rohkeutta. Rohkeutta hyväksyä tosiasiat silloin, kun budjettipolitiikka Troikan vetämänä on epäonnistunut. Eilenhän se jo koettiin ja kuultiin useaan otteeseen, että ei ole juuri lainkaan myönteisiä merkkejä tai vaikutuksia. Kyllä kai velan suhteen on päästy tavoitteisiin alijäämän kanssa suhteessa BKT on ehkä päästy tavoitteisiin, mutta Italiassa on paljon, paljon, paljon ongelmia. Viimeisten vuosien aikana on ollut vaikeuksia yritysmaailmassa ja nyt ennakoidaan 34 miljardin nousua. Tämä ei mielestäni ole hyvä poli- hyvää politiikan harjoittamista. Meidän pitää parantaa tuotantopohjaa, tuotantokantaa pitää olla riittävän rohkea vähentämään verotustaakkaa ja verotuspaineita. Jos puhutaan tuista ja avusta, joka ei, joka ei välttämättä tunnu keskipitkällä pitkällä aikavälillä yritykset kärsivät jo suuresti, jos ne eivät saa lainoitusta, niin se on ö, tuhoisa koko Euroopalle ja silloin ei voida myöskään taata työllipaikkoja, joka antaisi vakautta Italialle. Italia riippuu suuresti pk-yritysten toimivuudesta. Ja, mutta nämä harjoitetut politiikat keskittyvät suuriin yrityksiin pääasiassa. Tässä vain ajatellaan suuria yrityksiä. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Edith Bauerille Euroopan parlamentista ja sen jälkeen Philip Korderik. Kiitos. Ottaisin esille kysymyksen kaikille paneelin puhujille. Ja se koskee kansallisia suunnitelmia, joilla puututaan nuorisotyöttömyyteen. Haluaisin tietää, että näissä maissa Kreikka, Romania ja Slovakia – Onko tällaisia kansallisia toimintasuunnitelmia tehty ja esitetty? Ja kun näillä kaikilla mailla on samanlaisia ongelmia, nimittäin koulupudokkaiden ja huonosti koulutetuiden tai vähän koulutusta omaavien ongelma, mitä tässä tehdään, kun Slovakiassakin työttömyysaste on kahdeksan kertaa korkeampi äh, alhaisen koulutustason ihmisillä kuin äh, korkeakoulutetuilla. Eli tämä on todellakin suuri ongelma. Että haluaisin tietää näiden kolmen maan äh, ongelmista. Ja slovakiaksi puhuisin sitten lopuksi, koska haluaisin puhua slovakialaisille vierailemme. Niin, kun puhuitte 70 miljardista, jotka on laitettu nuorisotyöttömyyden torjuntaan, ehkäpä teette virheen, koska ilon arvion mukaan 21 miljardia tarvitaan vuodessa EUlle koko EUssa, että Tällainen ongelma olisi varmaan jo helposti ratkaistu. Siinä varmaan oli mittakaavan virhe. Mitä sitten tulee ehdotuksiin, niin mainitsisin, että suurin osa ehdotuksistanne on sellainen asia, jota koskee EUn toissijaisuusperiaate, subsidiariteettiperiaate. Jos halutaan tukea enemmän osuuskuntia, niin ei sille ole mitään esteitä tehdä sitä jäsenvaltiossa. Ja myöskin muut ehdotukset, jotka koskivat esimerkiksi eurooppalaista työttömyystukea, Mistä se sitten maksettaisiin? Jäsenvaltiot vahtivat subsidiariteettia kovin tarkasti. Kiitos kollega. Nyt annan puheenvuoron Philip Corderille kahdeksi minuutiksi ja sen jälkeen Valentina Paris Italian edustajahuoneesta Philip Corderik. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä puhun nuorisotakuusta ja haluan onnitella tätä valiokuntaa siitä, että se on ottanut tämän nuorisotakuun aiheeksi tälle keskustelulle. Sehän on hyvä asia koko Euroopalle ja myös kansalaisten Euroopalle. Ranskan, parlament, Ranskan kansalliskokous, Ranskan hallitus on lähtenyt liikkeelle työllisyyskysymyksessä ja aivan erityisesti nuorisotyöllisyyskysymyksessä sekä koulutuskysymyksiä. Olemme hyväksyneet lakeja koulu, kouluun liittyvissä kysymyksissä ja yliopistokysymyksissä. Meillä on nyt aivan erityistoimenpiteitä, tulevaisuuden toimenpiteitä, erilaisia työ, työllisyyssopimuksia, mutta aivan erityisesti nyt nuorisotakuusta, joka on ollut käytössä jo Ranskassa viime, loka, viime vuoden lokakuusta. Meillä on pilottihanke, joka e, siinä alueet ovat vähän eri tavalla tukikelpoisia. Meillä on niin departamentteja, joissa on työllisyysluvut oli 25 prosenttia, mutta meillä on alueita, jotka eivät ole tukikelpoisia toisista syistä. Meillä on sitten kattavia resursseja, joiden avulla voidaan mm, toimia sillä tavalla, että nämä kyseiset departamentit myös pääsevät tämän ohjelman piiriin mutta tämä tulee toimimaan vähän tämmöisenä ö, öö, projektina, hankkeena ja, ja paikallisella tasolla toiminta on erittäin tärkeää. Siellä nuoret saavat sopimuksen ja se saa nuorison liikkeelle työllistymään, jonka avulla voidaan saada hyvä, hyvä kontakti yritysten ja nuorten välille. Ja tämän, tässä fokusoidaan nimenomaan paikallista tehtävyyttä, taipallista missiota, paikallista toimivuutta. Silloin me olemme lähempänä niitä nuoria, tämä nuorisotakuu käynnistetään nimenomaan maaperällä paikallisesti tämä pilottihanke, että se, sitä toivottavasti lähdetään ohjailemaan myös ehkä Eurooppa-tasolla, mutta sen pitäisi olla myös hyvin, hyvin joustava paikallisella tasolla. Ja kun puhutaan kansallista parlamentista, kansalliskokouksesta, minä olen vastuussa nuorisotyöttömyysmietinnän laatimisesta. Olen erittäin iloinen siitä, että täällä läsnä olevat kollegat voisivat kertoa minulle hyvin innovatiivisista aloitteista, ajatuksista ja nimenomaan metodologian kannalta. Kiitos, Rova Valentina Paris, Italian Puolan edustajahuoneesta, sen jälkeen Edith Strela Euroopan parlamentista. Kaksi minuuttia ensiksi. Eh, anche in Italia il piano per la... Puheenjohtaja, Italiassakin nuorisotakuusuunnitelmia on tehty ja esitetty. Niin, tämähän tehtiin parlamentissa. Parlamentti laittoi pallon liikkeelle, koska tällä lainsäädäntökaudella Italian parlamentti on nuorin parlamentti omassa historiassaan ja siitä on todellakin saatu kannustetta parlamenttityöhön. Tässä onkin arvioitu uudelleen julkisia palveluja yrityksille ja halutaan arvioida, mihin laitetaan yksityisiä ja julkisen sektorin välinen raja. Aiemmissa, aiemmat järjestelmät eivät olleet oikein tarkoituksensa sopivia, että oltaisiin saatu työtä nuorille lisää. Samaan aikaan tarkastelemme näitä suuria vaikeuksia, joita äskettäinen laki on aiheuttanut 2012 vuodelta, joka koskee eläkkeitä. Tällä hetkellä meillä on tällaisia kultaisen kädenpuristuksen eläkkeitä, eikä niille oikein voida mitään, niitä ei voida vähentää, koska se olisi perustulain vastaista säätää taanehtivia lakeja, mutta ollaan käytetty toista lakia numero 92, jotta voidaan varmistaa, että ihmiset, jotka ovat odottamatta menettäneet äh, eläkeoikeutensa äh, ja asemansa työmarkkinoilla, niin heitä voitaisiin suojella. Tälle täytyy tehdä jotain. Ja kun sitten ajatellaan tulevaa Italian puheenjohtajakautta, niin yritämme saada aikaan suosituksia, jotta voimme auttaa kansallisia lainsäätäjiä. lähentämään kansalaista ja valtiota. Kiitos kollega Edith Estrella. Seuraavaksi äh, ja sen jälkeen Augustan sen jälkeen Puolan parlamentin edustajan siksi Eli Testrella. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kyllä tämä politiikka on nyt todella tarttunut sosiaali- järjestelmiin ja monet joutuvat siirtymään kotimaistaan, esimerkiksi korkeasti koulutetut. Ja kun pätevää työvoimaa siirtyy muualle, niin ohjelmamaiden talouden elpyminen tulee entistä vaikeammaksi ja kuilu jäsenvaltioiden välillä kasvaa entisestään. Kun ajatellaan nuoria, niin sitten on 20 prosenttia nuorista, jotka eivät opiskele eivätkä ole työelämässä. Näin siis on eteläisessä Euroopassa, pohjoisessa Euroopassa taas tämä luku on vain 11 prosenttia. Tätä varten tarvitaan nuorisotakuuta, vaikka eihän se yksin ongelmaa ratkaise, koska budjetti ei kerta kaikkiaan riitä. Nuorisotyöttömyys kasvaa maksaa vuosittain 100 miljardia euroa. 10 miljardia riittäisi, jotta välittömästi saataisiin 12 miljoonaa nuorisotyötöntä, nuorta työtöntä sorvin ääreen. Ja kyllä tuo nuorisotyöttömyys on yksi kaikkein merkittävimpiä Euroopan ongelmia tällä hetkellä. E- eikä se paranna tilannetta. Toukokuussa toimitetaan Euroopan parlamentin vaalit ja mitä me voimme oikeastaan sitten nuorille luvata? Voimmeko luvata heille nuorisotakuun? Miten saamme nuoret jälleen uskomaan tähän Euroopan yhdentymiseen ja ennen kaikkea osallistumaan aktiivisesti Eurooppa-vaaleihin? Miten nuoret voivat toivoa itselleen hyvää tulevaisuutta omassa maassaan ja toivoa, etteivät joudu lähtemään muille maille etsimään hyvää tulevaisuutta. Viimeinen puhuja, edustaja Augusta Puolan parlamentista. Hienosti lausutte, puheenjohtaja. Olemme jo kuulleet usean otteeseen siitä, että ongelmat kasvavat sosiaalipolitiikassa ja ne täytyy ratkaista ja puuttuu voimavaroja ja kaikilla puhutaan säästäväisyydestä ja kurinalaisuudesta. Miten päästä tästä ulos tästä tilanteesta? Tämä ei ole ehkä populaari ratkaisu, mutta kyse on siitä, että sosiaalipolitiikan alalla varojen käyttö olisi tehokkaampaa. Tässä on tiettyjä reservejä, osittain jopa suuria. Niitä voitaisiin käyttää järkevästi eurooppalaisia varoja muun muassa sosiaalirahastosta. Jos haluamme nuorisotakuuta ja takeita nuorille, niin täytyy muistaa myös se, että täytyy luoda nämä takeet niin, että uudistetaan työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä. Puola on tälle tielle lähtenyt. Se lähentää tai sopeuttaa koulutusta työmarkkinoiden tarpeisiin, painottaa teknistä koulutusta, jatkokoulutusta, myöskin koko elämänikäistä oppimista, Tämä vuosi on suuri mahdollisuus työmarkkinavälineiden kehittämiseen ja vastaavan lainsäädännön säätämiseen, jossa voidaan tehostaa varojen käyttöä, jolla halutaan työllisyyttä tukea. Tässä voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi palveluseteleitä ja vastaavanlaisia ratkaisuja rohkaisin tämän tyyppisen ajatteluun. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että on oikein hienoa, että Laslo Andor mainitsi prioriteettien joukossa sen, että täytyy niin kutsuttua valkoista taloutta kehittää. Meillä on reservissa useita miljoonia työpaikkoja, mutta tällä hetkellä se on harmaa alue työ, työllisyydessä tähän täytyy puuttua, koska nuorisotyöttömyys on vaikea, se vähenee hitaasti ja demografian vuoksi kuitenkin työvoiman tarve kasvaa vuosi vuodelta. Merci. Kiitos paljon hyvä kollega, kiitos kaikille kollegoille, kiitos kaikille niille, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Olipa sitten kansallisten parlamenttien tai Euroopan parlamenttien edustajat tai tämän paneelin alustuspuheenvuoron pitäjät. Minä vastaan nyt ihan tässä näin spontaanisti Edith Bauerille kyllä täällä on tehty ehdotuksia nuorisotakuusta. On sanottu, että kun on kyse Kreikasta, 160 miljoonaa euroa, 240 joita voitaisiin rahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta. Se tarkoittaisi sitä, että Kreikan itsensä täytyisi rahoittaa saman suuruinen summa, kun on kyse Romaniasta. Ohjelma on myös esitetty ja, ja sosiaalirahastolle summa olisi 89 miljoonaa euroa. Eli Romanian pitäisi löytää itsessä vastaava summa, jotta tämä eurooppalainen raha saataisiin irrotettua. Slovakiasta myös suunnitelma on työn alla ja ja liikuteltavissa oleva summa on 67,43 miljoonaa euroa tässäkin. Maan pitäisi itse rahoittaa vastaava summa kansallisesta budjetista. Minä totean, että on vähän turhauttavaa joskus täällä puhua. Hyvä, että meillä on tiedonvaihtoa, keskustelua. Me olemme kaikki samassa veneessä ja kaikilla on oma vastuunsa, oma vastuutasonsa. Me voisimme nyt tässä toimia jatkossa silleen, että voimme käyttää paremmin instrumentteja, jotka ovat tuottaneet niin meille ehkä niin paljon pahaa, niin voisivat työttää meille hyvää, nimenomaan nuorisotakuun, jonka myötä me voisimme myös osoittaa, että Eurooppa todella on huolestunut sen, sen kansalaisista ja nuorista myös. Kiitän kaikkia, teitä kaikkia ehdotan, että annamme aplodit meidän alustuspuhujillemme ja tapaan teidät täysistunnossa ihan tuota pikaa. Kiitos.